collègues, je vous propose de prendre place. No niin, hyvät kollegat, ehdotan, että istutuisitte paikoilleen niin, että voisin aloittaa kokouksen. Si chacun veut bien regagner... Euh, jos voisitte ystävällisesti istutua omalla paikallenne tai lähteä salista pois, jos olette pois menossa tai tulossa sisälle, jos olette tänne päin tulossa. Ensinnäkin haluaisin toivottaa teille kaikille tervetuloa takaisin kaikki varmaankin ovat, saan, ovat voineet levätä lomalla hyvin ja, ja voivat nyt pureutua tähän uuteen vaalikauteen uudella innolla. Ennen kuin annan puheenvuoroa rouva ministerille, haluaisinkin häntä jo kiittää siitä, että hän on täällä läsnä. Haluaisin muistuttaa kollegoita, että meillä on yksi muutosesityslista luonnokseen. Se koskee maantien liikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien työhenkilöiden työajan järjestelystä kohta seitsemän. Alun perin meidän piti keskustella sitä tänään ja äänestää siitä huomenna. Me ehdimme keskustelemaan siitä vain ö, kerran iltapäivälle ja äänestystä lykätään. Ehdotan, että siirrymme välittömästi kohtaan neljä esityslistassa ja sitten palaamme niihin asioihin, joita ei ole vielä käsitelty. Hyvä. Rouva ministeri, kiitoksia siitä, että olette tulleet tänne paikalle. Olette meidän ensimmäinen kutsuvieraamme tällä vaalikaudella. Olette Ruotsin kansanterveysasioista ja vanhusten hoidosta vastaava ministeri. Kuten tiedätte, Euroopan parlamentin tapoihin kuuluu ku, kuulla neuvoston asiasta vastaavia ministereitä puheenjohtajakaudellaan. Tänään kuulemme teitä ja huomenna kahta kollegaanne. Olette nyt siis todella aivan ensimmäinen kutsun vieraamme tässä valiokunnassa ja ensimmäinen ruotsalainen ministeri luonamme. Ja hyvin kokeilun käytännön mukaisesti annan teille puheenvuoron 15-20 minuuttia ja sen jälkeen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 koska emme ole vielä hyväksyneet esityslistaa, voitaisiinko vaihtaa kohdat 6 ja 7, olisi niin paikkaa vaihtaa esityslistalla, koska esittelijällä on samaan aikaan toinen valiokunta. Voitaisiinko niitä vaihtaa? Ymmärrän kyllä, mutta ongelmana on se, että kohdassa 7 meille tulee vieraita, meillä on kutsuvieraita ja kohta, sitten kohta kohta kahdeksan luulen, että on, nyt on vähän liian myöhäistä esittää tällainen pyyntö. Jos vain sulkin sopii, niin säilyttäisin alkuperäisen järjestyksen. Rova ministeri, olkaa hyvä. Monsieur, attendez, Hetkinen, herra Serkas. Oui, madame la Lo siento mucho, pero he oído... Niin puheenjohtaja olen pahoillani, mutta kuulin, että huomenna emme äänestä kohdasta, joka oli esityslistalla, ja haluaisin tietää, mistä syystä näin on. Je vous propose d'évoquer ce point lorsque... Ehdotan, että puututte tähän asiaan, kun käsittelemme kohta seitsemän, että me viivittele tässä sen enempää, vaan voimme antaa puheenvuoron ministerille. Kiitoksia. Olkaa hyvä, rouva ministeri. Tack så mycket, fru ordförande. Väldigt roligt för mig att få komma hit. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulle on suuri ilo tulla tänne ja tutustua tähän parlamenttiin ja tähän valiokuntaan, joka on, jolla on niin tärkeä alue hoidettavanaan ja haluaisin onnitella kaikkia tänne juuri valittuja. Teillä on valtaisa tehtävä Ne Minut on, minä olen tullut tänne kertoakseni teille Ruotsin puheenjohtajakauden prioriteetteja lyhyesti. Minulle ovat tärkeät kysymykset, jotka liittyvät sosiaalipalveluihin ja vanhustenhoitoon. Ja huomenna Kristiina Hysmark Persson tulee tänne. Hän on sosiaaliasiaministeri ja Sven Otto Litorin. Hän on työmarkkinaministeri. Ja teillä on sitten mahdollisuus esittää heille myös kysymyksiä. haluan sanoa, että pidän Euroopan parlamenttia erittäin tärkeänä osana Euroopan unionia ja siksi olen kovin iloinen voidessani tulla tänne puhumaan teille Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta voimme viedä eteenpäin eh, niitä asioita, jotka ovat Ruotsin puheenjohtajuuskauden esityslistalla. Yksi suurista pitkän tähtäimen haasteista EUn jäsenvaltioille on väestörakenteen muutos ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa jatkuvasti kaikissa jäsenvaltioissa. Me elämme pidempään, mikä on aivan loistavaa edistystä yhteiskunnallisesti puhuen, mutta tämä tietenkin johtaa siihen, että yhä pienempi osa väestöä on mukana työmarkkinoilla ja siksi meidän täytyy hyödyntää EUn koko työvoima paremmin, jotta voimme pitää yllä pitää yllä eurooppalaisia työmarkkinoita. Arvokkaan ja terveen ikääntymisen takaaminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tavoitteista. Samtidigt som kraven på vanhempien vanhusten huolto edellyttää yhä enemmän resursseja ja laatuvaatimukset ovat yhä tiukempia. Tässä yhteydessä olenkin päättynyt, että vanhusten huolto olisi yksi prioriteetti. On erittäin tärkeää, että voidaan vanheta ihmisarvoisesti ja hyvässä terveenä. Tämä on yhä pysyvämpi aihe Euroopan unionin asialistalla. Uskon, että Euroopan unionin valtiot voivat hyötyä hyvistä käytänteistä ja tietojen vaihdosta tällä alalla. Tässä yhteydessä on tärkeää ottaa esille keskeinen asia. Meidän on lisättävä yhteistyötä sosiaali- ja terveyshuoltohenkilökuntien välillä huollossa. Tämän lähestymistavan kautta voitaisiin saada paljon etuja vanhuksille ja yhteiskunnatkin voivat säästää merkittävästi. On tärkeää, että vanhuusten ihmisarvosta pidetään kiinni ja meidän on näin ollen luovuttava institutionaalista lähestymistä vasta ja otettava huomioon henkilökohtaiset tarpeet. Henkilökohtainen lähestymistapa on erittäin tärkeä sellaisille henkilöille, jotka eivät voi itse ilmaista itseään, esimerkiksi henkilöt, jotka kärsivät Alzheimerista tai muista hermostoa rappeutuvista taudeista. Nämä sairaudet eivät koske ainoastaan vanhene, vanhenevia ihmisiä, vaan myös heidän perheen jäseniään ja heidän läheisiään. Nämä äh, sairaudet äh, tuovat äh, instituutioille erilaisia haasteita ja vaativat tukea läheisiltä yhteiskuntamme vanheneminen ja vanhusasiat yleensä ottaen ovat asioita, joita on käsitelty jo useilla muilla puheenjohtajakausilla. Ja ne ovatkin saaneet tärkeän aseman yhteisissä ohjelmissa, joita laadittiin Ranskan ja Tsekin kausilla. Tänä, tämä syksynä järjestetään, järjestetään Tukholmassa konferenssi 15.16.9 ja tuolla on asiantuntijat ja poliittiset edustajat, instituutioiden edustajat sekä kansalaisyhteiskunnan edustajat voivat jakaa kokemuksiaan ja hyviä käytänteitä ja voidaan katsoa, kuinka voitaisiin Euroopan tasolla jatkaa näitä töitä. Edelleen mukaan tulee Euroopan parlamentin edustajia kyseisiin konferenssiin. Todella toivon, että tämän syksyn työt johtavat siihen, että ensimmäinen joulukuuta neuvostossa voitaisiin hyväksyä asiakirja koskien aktivistia ja ihmisarvoista vanhuutta. Haluan välittää vahvan viestin neuvostolle siitä, että jatkettaisiin töitä, jotka koskevat vanhusten korkeaa elämänlaatua, ihmisarvoa. Jotta pääsisimme tähän, tarvitsemme toimintaohjelmaa ja Euroopan laajuisia toimenpiteitä. Eräs tärkeä toimenpide koskisi siis sitä, että perustettaisiin eurooppalainen kokemusten vaihto ja hyvien käytäntöjen vaihtofoorumi. Tällä hetkellä olemme aikamoisessa talouskriisissä. Päivä päivältä seuraamme kriisin seurauksia sosiaalialalla. Olemme myös vaiheessa, jossa EUn toiminnassa on suuria muutoksia keväällä, kun Espanja on puheenjohtajavaltiona jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä uusi kasvu- ja työllisyysstrategia. Aivan kuten Lissabonin strategiakin, tämäkin strategia tulee muodostumaan keskeiseksi kehykseksi sosiaalialan töillemme. Jo ennen kriisiä sosiaalinen syrjäytyminen oli laajalle levinnyt ongelma Euroopan unionissa – yli 100 miljoonaa henkilöä on jäänyt työmarkkinoiden ulkopuolelle. Kriisin myötä on vaarana, että tämä luku vielä kasvaa äh, suuresti ja on vaarana, että syrjäytyneet ihmiset äh, syrjäytyvät entisestään. Jotta tällainen kehitys voitaisiin estää, jäsenvaltioiden on toimittava päättäväisesti. Ranskan puheenjohtajakaudella kaudella laadimme strategian, jolla rohkaisten kaikkein haavoittuvimpien henkilöiden eh, toimintaa yhteiskunnassa ja puhuttiin aktiivisesta osallisuudesta 15-16 lokakuuta järjestetään kahdeksas eh, köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä eh, koskeva vuoropuhelu. Tämä on keskeinen väline, kun pyritään mm, torjumaan köyhyyttä Euroopan unionissa. Konferenssin aikana jatkamme keskusteluja aktiivisen osallisuuden strategiasta ja keskustelun aikana tulen korostamaan sitä, kuinka tämän strategian kautta voitaisiin tukea jäsenvaltioita niiden töissään, kun pyritään edistämään sosiaalista osallisuutta ja pyrimme näkemään, kuinka voimme rajoittaa kriisin kielteisiä vaikutuksia. Köyhyyden torjuminen on asia, jonka tulisi pysyä Euroopan unionin korkeana prioriteettina. Olemme jo hyväksyneet joitakin kasvua koskevia tavoitteita ja olemme tämän päättäneet, että ensi vuonna olisi ryhdyttävä erityistoimiin köyhyyttä vastaan. Tämä on aloite, jota todella pidämme toivottavana. Eräs kahdeksannen vuoropuhelun tavoitteista onkin avata köyhyyden vastainen teemavuosi. Toivon, että köyhyyden torjunta saadaan todella etulinjaan. Käymme myös keskustelua tulevaisuudesta – se koskee avointa koordinaatiomenettelyä sosiaaliturvassa ja sosiaalisessa osallisuudessa. Pyrimme näkemään, kuinka avointa koordinaatiomenettelyä voidaan parantaa. Kahdeksan vuoropuhelun konferenssissa pyrimme vetämään johtopäätöksiä äh, siitä, kuinka on edistetty köyhyyden torjunnassa ja sosiaalisen syrjinnän torjumisessa Euroopan unionissa. Euroopan unioni on, Euroopan parlamentti on tässä aivan tärkeimpiä kumppaneita me olemme päättäneet kutsua Euroopan parlamentin mukaan tähän vuoropuheluun ja pyydämme sitä vetämään johtopäätökset. Vammaispolitiikka on myös Ruotsin puheenjohtajakauden yksi prioriteettialoista. Meidän on pohdittava äh, pääsykysymyksiä, liikkuvuuskysymyksiä. Tämä on aina keskeinen asia. Sitä olisi käsiteltävä, kun puhutaan ihmisarvoista vanhuudesta. Usein liikkuvuus vaikeutuu iän karttuessa aktiivisen osallisuuden politiikan puitteissa korostamme vammaisten tilannetta ja pyrimme ottamaan sen huomioon kaikessa toiminnassamme, kaikissa konferenssissamme ja kaikissa kokouksissamme Ruotsissa tulemme ottamaan huomioon nämä pääsy- ja liikkuvuusasiat. Sosiaaliasiat Euroopan unionissa ovat erityisleimaisia. Meillä ei ole tässä, tällä alalla mitään sitovaa lainsäädäntöä. Näin ollen tällä alalla voidaan päästä eteenpäin ainoastaan, mikäli löytyy hyvää tahtoa ja sitoumusta jäsenvaltioiden, toimielinten ja kyseisten instituutioiden taholta. Toivon, että olette yhtä mieltä kanssani ja voitte hyväksyä ehdotuksemme tälle syksylle. Pyrimme näkemään, millaisia sosiaalisia seurauksia kriisistä on tullut, mikä on vanhusten tilanne Euroopan unionissa ja pyrimme katsomaan, kuinka voimme edistää yhteistyötä Euroopan unionissa sosiaalialalla, koska uskon, että tarvitsemme kaikkien sitoutumista tällä alalla, jotta yhteistyö voisi olla hedelmällistä. Nyt odotan malttamattomana teidän kysymyksienne ja kommenttejanne. Kiitoksia. Merci beaucoup, euh, Madame la Ministre, de ce, cette présence. Suuret kiitokset, rouva ministeri, tästä Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelmasta. Se on kunnianhimoinen ja myös sellainen, jossa otetaan hyvin huomioon Euroopan nykyiset realiteetit. Nyt avaan keskustelun Ehdotan, että otetaan useita kysymyksiä ja sen jälkeen voitte niihin vastata yhtä, yhdellä kertaa. Annan puheenvuoron ensimmäiselle varapuheenjohtajille Elisabeth Linnelle ja sitten sen jälkeen Ilda Figueredo. Yes, thank you. Um, thank you very much for your introduction. Niin, kiitoksia, kiitoksia alustuksesta. Olen erittäin iloinen, että puhutte aktiivisesta äh, mukaan otosta ja erityisesti ähm, ikääntymisen aiheuttamasta vammaisuudesta, mutta tämä syrjinnän vastainen direktiivi, josta olemme erityisesti puhuneet artikla 13 yhteydessä ja pääsystä palveluiden ja tuotteiden pariin. Mitä komiss, mitä, kuinka pitkällä neuvosto on tässä artikla 13 syrjimättömyyskysymyksessä liittyen tavaroihin ja palveluihin. Sitten sitoumus, miten katsotaan parhaita käytänteitä eh, liittyen väärinkäytöksiin eri eh, jäsenvaltioissa. Voisiko tämäkin olla prioriteetti teidän puheenjohtajuuskaudella? Miten voisimme eh, vaihtaa parhaita käytänteitä väärinkäytösten vähentämiseksi? Ja sitten puhuitte ohjelma vastaa uusien antibioottien löytämiseksi. Voisitteko myös sanoa, mitä pidätte EUn tavoitteista MRS-infektioiden vähentämiseksi eh, koko EU:ssa? Tiedän, että Ruotsissa on hyvin vähän MRS-infektioita, mutta Aiotteko tehdä enemmän parhaiden käytänteiden vaihtamiseksi? On sellaisia jäsenvaltioita kuin yhdistynyt kuningaskunta omani, jossa meillä ei ole niin hyvää mm, kokemusta MRS ja muiden sairaalabakteerien torjunnassa. Me voisimme oppia muilta jäsenvaltioilta. Kiitoksia. Ehdotan, että otetaan vielä Ilde Figueiredon kysymys ja sitten voitte vastata. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos ministeri näistä tiedoista, joita meille kerroitte. Minulla olisi kolme lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin sosiaalisen tilanteen vaikeutuminen tämän nykyisen talous- ja rahoituskriisin johdosta. Tämä vaikuttaa erityisesti kahdella alalla ja kahteen väestön osaan, nimittäin naisiin, etenkin iäkkäisiin naisiin ja sit, sitten koko iäkkääseen väestöön ja lisäksi työttömiin. Kysymys kuuluu, puhuitte tästä aktiivisesta inkluusiosta, osallistamisesta ja köyhyyden torjumisesta. Kuinka aiotte sitten konkreettisesti erityisesti seuraavan, seuraavan vuoden budjetin puitteissa tukea tätä aktiivista osallistamista, jonka avulla voitaisiin luoda lisää työtä, erityisesti naisille. Ja suuri osuus työttömistähän esimerkiksi omassa maassani on naisia Ja toisaalta, miten sitten aiotte konkreettisesti tukea eläkeläisiä, erityisesti naisia, jotka saavat hyvin alhaista eläkettä? Esimerkiksi minun maassasi, maassani huomattava osa naisista saa jopa alle 300 euroa eläkettä kuussa. Ja näitä henkilöitä on hyvin paljon. Ne vaikeudet ja se köyhyys, jossa he elävät, ovat käsittämättömiä ja näitä ihmisiä on todella paljon. Ja kolmas seikka, jonka halusin ottaa esille, on se, että tarvitsemme parempia julkisen terveydenhuollon palveluita. Ja tähän sitten liittyy juuri tuo kysymys direktiivistä, joka käsittelee terveyttä ja terveyspalveluita. Ja haluaisin tietää, mikä kanta Ruotsin kanta puheenjohtajana on näihin terveyspalveluihin. Kiitoksia. Nyt ehdotan, että äh, ministeri vastaisi näihin mm, kysymyksiin ja sitten meillä on vielä kolme puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Mm. Äh, Kiitoksia näistä hyvistä kysymyksistä. Jos nyt aloitan Liinin kysymyksillä. Ensin haluan puuttua tähän syrjimättömyysdirektiiviin. Se ei valitettavasti kuulu suoraan minun alueeseeni, mutta se on joka tapauksessa tärkeä kysymys ja on hyvin tärkeää, että se esitetään. Mutta yksityiskohtiin saa sitten asiasta vastaava ministeri vastata tarkemmin. Sitten nämä parhaat käytänteet ikääntyneen väestön kysymyksissä. Olen vakuuttunut siitä, että jäsenvaltiot jo pystyisivät oppimaan hyvin paljon toisiltaan, mutta meidän täytyy myös löytää tapoja näiden benchmarkien vertailuun ja löytää ne hyvät esimerkit jokaisesta maasta. Ja juuri siksi haluankin ottaa ikääntyneitä ihmisiä koskevat kysymykset vakituisemmin EUn agendalle – ja sitä kautta voidaan sitten kehittää rakenteita, joiden avulla voidaan vaihtaa parhaita käytänteitä ja vertailla kokemuksia. Edust- Kannatan avointa koordinaatiomenettelyä siksi, että meidän täytyy pystyä oppimaan toisiltamme juuri siksi, että ikääntyneen väestön osuus kasvaa jatkuvasti ja meillä on paljon haasteita sillä alueella tulevaisuudessa. Jäsenvaltiossa tehdään paljon kiinnostavaa työtä tällä alueella ja siksi meidän täytyy pyrkiä saamaan hyöty irti myös EUn tarjoamista foorumeista, jotta voidaan vaihtaa näitä kokemuksia eri maista. Sitten tämä antibioottien vastustuskyky on seikka, josta haluan sanoa jotakin. Se on erittäin tärkeä seikka. Ja ympäristövaliokunnan puitteissa Ruotsi on ottanut tämän yhdeksi painopistealueeksi lääkkeiden määrääminen ja reseptikysymykset ovat erittäin keskeisiä asioita, samoin se, että antibioottien käyttöä voitaisiin tulevaisuudessa vähentää, jotta sitten voisimme käyttää niitä silloin, kun niitä todella tarvitaan. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Ja siksi meillä onkin puheenjohtajakaudellamme keskeisellä siellä kysymys se on itse asiassa ollut koko Troikan kiinnostuksen kohteessa, kohteena yhdessä Ranskan ja Tsekin kanssa, mutta erityisesti nyt Ruotsin kaudella olemme keskittyneet sellaiseen osa-alueeseen, jota ei ehkä aikaisemmin ole otettu esille, nimittäin se, miten lääketeollisuutta voidaan kannustaa kehittämään uudenlaisia antibiootteja, sillä niitäkin tarvitsemme. Tarvimme uusia valmisteita markkinoille, sillä tiedämme, että osa nyt markkinoilla olevista lääkkeistä ei enää jatkossa toimi. Sitten Ilta Figueiredun kysymyksiin. Talouskriisin vaikutukset työttömyyteen ovat ehkä hiukan erilaisia eri jäsenmaissa. Ruotsin näkökulmasta katsottuna meitä huolestuttaa erityisesti korkea nuorisotyöttömyys. Meillä on nuoria, jotka eivät saa työtä ja ehkä tottuvat siihen, että heidän ei tarvitse lähteä töihin aamulla. Ja tällaisesta tila- elämäntilanteesta voi olla sitten hyvin vaikea päästä takaisin työelämään. Meidän maassamme työttömyys ei koske naisia sen enempää kuin miehiäkään, mutta muissa maissa tilanne voi olla erilainen. Ja juuri siksi Tällaisia ongelmia pitääkin käsitellä myös jäsenvaltioiden tasolla, koska ongelmat ovat erilaisia eri maissa. On kuitenkin myös yhteisiä haasteita. Nimittäin, jos henkilö joutuu työmarkkinoiden ulkopuolelle matalasuhdanteen aikana, hänen voi olla todella vaikea päästä takaisin työmarkkinoille. Tarvittaisiin erilaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että ihmiset voivat pitää kiinni työpaikoistaan talouskriisin aikana. Ja työkalut tähän ovat jälleen erilaisia eri valtioissa. Tarvitaan myös kokemusten vaihtoa. Tarvitaan hyviä esimerkkejä siitä, millaisia työvälineitä ja menetelmiä on käytetty ja jotka ovat osoittautuneet toimiviksi. Ja näistä pitää sitten kertoa myös toisille. Budjetista en voi sanoa kovin paljon juuri nyt. Ja budjettikysymyksissäkin kansalliset budjetit ovat hyvin keskeisellä sijalla, sillä niissä pystytään vaikuttamaan työmarkkinaratkaisuihin ja julkisiin palveluihin – samoin sosiaalipalveluihin. On tärkeää, että kriisi ei tuota lisää vahinkoa niille, jotka jo ovat heikossa asemassa. Budjettikysymyksissä on syytä ottaa huomioon myös talouskriisin vaikutukset sen suhteen, miten sitten yhteistä EU-budjettia tullaan painottamaan. Kiitoksia. Meillä on vielä vartti aikaa ja minulla on viisi puheenvuoropyyntöä, joten suljen puhujalistan tähän ja pyydän erittäin tiiviitä puheenvuoroja. Aivan ensiksi Alessandra Serkas, sitten Silvana Ratti. Raserkas. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja ja suuret kiitokset rouva ministerille. Aivan lyhyesti haluaisin, haluaisin esittää yhden kommentin ja yhden kysymyksen. Ensinnäkin kommentti. Te viittasitte minusta aivan oikein näihin vanhusasioihin, syrjäytymiseen ja köyhyyteen. Kommenttini kuuluu niin, että ei kuitenkin joka kuudes kuukausi neuvosto tulee tänne ja esittää meidän diagnoosin tilanteesta. Tilanne ja diagnoosi ovat aivan, aina hyvin huolestuttavia, mutta troppeja ei koskaan löydy. Ja minä uskon, että kansalaiset toivovat, että me ainoastaan kertoisi diagnoosia siitä, mistä miljoonat eurooppalaiset kärsivät, vaan myös suosimme apua. Avoin koordinaatiomenettely on osoittanut, että se kyllä on tärkeä, mutta se ei riitä. Aina ensi vuonna, kuten sanoitte, meillä on köyhyyden vuosi tarvitaan tehokkaampia toimia, konkreettisempia toimia. En tiedä, onnistuuko tämä Ruotsin kaudella vai, vai Espanjan kaudella, kun vietämme vuotta, mutta todella konkreettisia toimia tarvitaan. Sitten kysymys, en tiedä kuuluuko tämä teidän alaanne, mutta Euroopan parlamenttia huolestuttaa suuresti se, tämä direktiivi, joka koskee rajat ylittävää terveydenhuoltoa. Tämä on nyt neuvostolla. Mitä, mikähän tilanne neuvostossa on tämän direktiivin osalta? Haluaisin puhua Ruotsin puheenjohtajalta, että erityisesti oletteko te valmiita toimimaan, kun tilanne täällä parlamentissa on hyvin jakaantunut, ja jotta se menisi läpi toisessa käsittelyssä, olisi neuvoston olisi vastattava huoliimme koskien kaksoisoikeusperustaa ja ennakkolupia onko teillä mahdollisesti tietoa mm, tästä, kuinka voitaisiin löytää konsensus ja kuinka asia voitaisiin saada eteenpäin. Kiitoksia Rapti ja sitten Karima Deli. Rapti, olkaa hyvä. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Να καλωσορίσω την κυρία Kiitoksia siitä, että sain puheenvuoron. Haluaisin kiittää ministeriä tiedoista, joita hän meille antoi. Mielelläni haluaisin antaa esimerkin, tai esimerkin Alzheimerin taudista ja tarpeesta saada äm, arvokasta hoitoa ikääntyneille. Tämä koskee myös äh, ihmisiä, joita hoidetaan kotonaan eikä ainoastaan sairaaloissa. Haluaisin tietää, onko olemassa ehdotuksia parhaiden käytänteiden vaihtamiseen, josta voi olla hyötyä eri eh, jäsenvaltioilla. Oliko suunnitteilla seuraavaksi viideksi vuodeksi yhteistä toimenpidettä ehm, pitkäaikaissairaiden hoitojen suhteen. Toinen kysymykseni liittyy eh, sairaisiin, joita hoidetaan kotonaan. Tässä on kyse pätevyyksistä ja vastuusta julkisesta ja yksityisestä sektorista. Kreikassa yksityisellä sektorilla on suuria ongelmia. On ihmisiä, jotka työskentelevät kotisairaanhoitajina, tarjoavat hoitoa, mutta heillä ei sitten ole sosiaaliturvaa tai he eivät vastaa normejamme. Onko mahdollista päästä siihen tilanteeseen, että hoitajien pätevyydet olisivat samat julkisella ja yksityisellä sektorilla. Tämä voisi helpottaa tilannetta yleensä, mutta erityisesti Kreikassa. Kiitoksia sitten Nelia euh, madame. Kiitoksia, kiitoksia hyvä puheenjohtaja ja ministeri. Kysymykseni koskee nuorten terveyttä stressi, masennus, tupakointi, huonot ruokatottumukset, sukupuolitaudit ja terveydenhuollon saatavuus ovat ongelmia. Te kyllä puhuitte köyhyydestä, mutta köyhyys koskee nykyään myös monia nuoria, erityisesti työttömyys ja heikot elin- ja työolosuhteet vaikuttavat monien nuorten terveyteen. Haluaisin tietää, mitä konkreettisia toimia aiotte tehdä, jotta nuoret saisivat tulevaisuuden ja voisivat hyödyntää terveydenhuoltopalveluja? Thomas Mann. Kiitoksia Thomas Mann ja sitten Rova Moha. Thomas Mann. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Kannatan, tai olen samaa mieltä kanssanne ministeri siinä, että jäsenvaltioiden täytyy nostaa panostuksia terveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon. Ja tässä sitten puheenjohtaja valtio voi toimia suunnannäyttäjänä. Toivon, että pystymme yhdessä käymään taisteluun myös lääkeväärännyksiä vastaan, sillä kyse on miljoonien rahallisista menetyksistä ja tämä menetys on pois muun muassa uusien tuotteiden kehittelystä. Totesitte äsken, että iäkkäällä väestöllä on toisaalta tekemistä instituutioiden ja sitten yksilöllisten kysymysten kanssa. Tarkoitatteko tällä, että instituutiot eivät ota vanhuksia huomioon vai eivätkö ne pysty vastaamaan vanhusten tarpeisiin? Mitä oikein tarkoitatte tällä? Toivoisin, että hiukan selventäisitte tätä. Kiitoksia. Sitten viimeiseksi Elisabeth Morin. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri, arvostin suuresti teidän puheenvuoroanne käsittelitte hyvin inhimillisesti vanhusten terveydenhuoltoa ja puhuitte halusta koordinoida eurooppalaisia käytäntöjä. Haluaisin kiinnittää huomenna erään asiaan ja kysyä, mitä aiotte tehdä vanhusten äh, apu äh, hoitohenkilöiden kanssa. Usein, usein ikääntynyt pariskunta tukee, tukee toisiaan ennen sairaalan siirtymistä ja tämä omaishoitaminen on erittäin rankkaa. Minkälaisia eurooppalaisia käytäntöjä voitaisiin levittää niin, että voisimme jollakin tavalla helpoittaa tätä vaikeaa ongelmaa? Siihen voidaan puuttua ainoastaan kollektiivisten rakenteiden kautta. Tack så mycket för ert engagemang och era frågor. Kiitoksia tästä asian paneutumisesta ja hyvistä kysymyksistä. Otetaanpa ensimmäiseksi tämä avoin menettely, joka on osoittautunut riittämättömäksi ja niin edelleen. Tähän haluaisin sanoa, että se pitää kyllä paikkansa, mutta meidän ei pidä unohtaa sitä, että ensikädessä kyse on jäsenvaltioiden vastuusta – voimme kuitenkin myös hyötyä toistemme kokemuksista ja mielestäni avoin koordinaatiomenettely on menettely, jota pitää entisestään vahvistaa. Ja komissio on myöskin kiinnostunut tästä ja sitä tullaan työstämään tässä syksyn aikana edelleen siksi, että se on nyt jo käytössä. Mutta sitä voidaan tietysti entisestään tehostaa. Ja siksi on tärkeää katsoa asiaa eri kantilta ja saada se sitten toimimaan. Sitten rajat ylittävä sairaanhoito. Tämä ei varsinaisesti kuulu minun salkkuuni, vaan kollega Jöran Hecklund vastaa siitä. Tavoitteena kuitenkin on saada aikaiseksi neuvoston päätelmät, jollaisia parlamenttikin on kovasti toivonut neuvostossa asiat etenevät hiukan hitaammin kuin täällä, mutta kuitenkin tämän vuoden syyskuussa tavoittelemme päätelmiä tästä aiheesta. Kaikki jäsenvaltiot pitäisi saada samaan veneeseen ja olemaan sitä mieltä, että ehdotus on hyvä. Haluaisin myös sanoa, että ensi vuoden teemavuosi, jossa keskitytään köyhyyskysymyksiin, on erittäin hyvä asia sillä sen ansiosta meillä on puheenjohtajakautemme aikana mahdollisuus työstää aktiivisesti hyvää alustaa näille kysymyksille ja tiedän, että Espanja, joka meidän jälkeemme ottaa puheenjohtajuuden, järjestää konferenssin erityisesti tästä aiheesta ja käy varmasti tämän asian kimppuun äh, rivakasti omalla kaudellaan. Ja konferenssi todellakin voi olla hyvä panos tähän työhön ennen teemavuotta. Sillä saadaan kaikki jäsenvaltiot omalla kotikentällään aktiivisemmin käsittelemään köyhyyskysymyksiä. Sitten Rapla Lein kysymys Alzheimer-potilaista ja kotihoidon tärkeydestä. Voin vain olla hänen kanssaan samaa mieltä ja korostaa sitä, että että pitää jälleen löytää ne hyvät esimerkit, toimivat menetelmät. Me aiomme asiantuntijakonferenssissamme esitellä koko joukon tällaisia esimerkkejä. Sehän pidetään 15. ja 16. päivä syyskuuta. Olemme pyrkineet kaivamaan esille näitä hyviä esimerkkejä, jotta niitä voitaisiin hyödyntää kaikkialla Euroopassa. Mutta Asiantuntijakonferenssin lisäksi tarvitaan myös hyviä neuvoston päätelmiä, jotka voivat sitten luoda pohjaa pysyvälle työlle näiden kysymysten parissa myös EU-tasolla. Sitten pätevyysvaatimukset ja vakuutukset niille, jotka työskentelevät yksityisen vanhustenhoidon puolella. Tämä ei ole sellainen kysymys, jota olisimme ajatelleet tarkemmin ottaa esille puheenjohtajakauden aikana. Se kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan ja siksi emme ole siihen erityisesti ajatelleet paneutua. Sitten nuorisoterveys. Siihen aiheeseen liittyy hyvin paljon haasteita. On paljon hälyttäviä merkkejä esimerkiksi ylipainossa, huumeiden käytössä, alkoholikysymyksissä Alkoholiasia tulee olemaan mukana asiantuntijakonferenssissa sekä EU-tasolla että WHO-tasolla maailmanlaajuisesti meidän kautemme aikana ja nämä molemmat tapaukset osuvat myös syyskuulle. Kaikki nämä asiat täytyy nähdä yhtenäisenä kokonaisuutena. Meidän täytyy pyrkiä turvaamaan nuorille turvallinen kasvu ja yritämme eri tavoin tukea tätä tavoitetta puheenjohtajakautemme aikana. Sitten Thomas Mann kyseli, olisiko mahdollista. Niin, hänhän halusi tarkempaa tietoa tästä vanhusten yksilöllisestä perspektiivistä. Selvitän asiaa kyllä mielelläni, sillä se on hyvin keskeinen asia. Meidän täytyy nostaa katseemme ikääntyneen väestön yleisestä hoidosta ja suunnata sitä yhä enemmän yksilölliselle tasolle. Meidän täytyy pyrkiä löytämään sellaista hoitoa, joka sopii kullekin ihmiselle – meidän täytyy siis katsoa ihmistä. Ja nythän hoitoa ei läheskään aina muodosteta yksilön perusteiden pohjalta, vaan aivan muilla perusteilla, esimerkiksi henkilöstökysymysten pohjalta tai rakenteiden pohjalta, ja nämä eivät välttämättä palvele sitten yksilön hyvää, sillä kaikki vanhuksethan eivät ole samanlaisia Hekin ovat yksilöitä, ainutlaatuisia ihmisiä, joilla on oma taustansa. Vanhustenhuollon järjestäminen siten, että otetaan huomioon myös yksilölliset toiveet, on aivan keskeinen tavoite. Ja kenties tällä voitaisiin ottaa hiukan toisenlainen näkökulma koko hoitoon, hoitokysymykseen. Tämä on yksi aivan keskeisimmistä tavoitteista, joka minulla on Ruotsin puheenjohtaja kaudelle. Pitää nostaa katse pois järjestelmästä ja suunnata se kohti ihmistä, yksilöä. Sitten Lääkeväärennökset Jöran Henklun on vastuussa tästä kysymyksestä. Hän käsittelee paljon lääkeasioita ja minä en siksi puutu siihen sen tarkemmin. Sitten vielä lopuksi puhuttiin tärkeistä omaishoitajista. Heillä on työpäivä 365 päivää vuodessa, 24 tuntia päivässä. He tarvitsevat kaiken tuen ja he tarvitsevat sitä, että joku näkee heidän tarpeensa, jotta he jaksaisivat tehdä tätä työtä. Koko EUn hoitojärjestelmä romahtaisi kasaan, jos omaishoitajat heittäisivät pyyhkeen kehään ja sanoisivat, että en minä enää viitsi. On tärkeää nähdä tämä hoitajaryhmä ja tukea heitä tehtävässään monin tavoin. Ruotsissa esimerkiksi lainsäädäntöä on muutettu ja todettu, että omaishoitajilla on oikeus saada tukea ja saada toteuttaa myös omia tarpeitaan. Tässäkin on paljon hyviä syitä vaihtaa hyviä kokemuksia vanhusten hoitokysymyksissä. Vanhusten lähipiirissähän on yleensä paljon omaisia, sellaisia, jotka kaikki ansaitsisivat oman kunniamerkin siitä panoksesta, jonka he antavat vanhusten hoitoon, mutta heitä kiitetään vain harvoin. Minä puolestani haluan nyt kiittää teitä näistä kiinnostavista kysymyksistä. Odotan mielenkiinnolla syyskautta parlamentissa ja odotan, että meillä tulee olemaan hyvää yhteistyötä. Kiitoksia. Madame la ministre, merci de, de ces réponses précises. Kiitoksen näistä täsmällisistä vastauksista näihin kysymyksiin. Hyvä ministeri, ymmärrän, että teillä on muitakin sitoumuksia varmaankin kaikilla ministereillä varsinkin puheenjohtajakauden aikana rytmi on kiihkeä. Tiedätte, että meidän valiokuntamme jäsenet tukevat teidän ohjelmaanne ja olisimme toki iloisia, että voisimme keskustella kanssanne vielä uudelleen ennen puheenjohtajakautenne kautenne loppua. Onnea tälle seikkailulle Euroopan unionin puheenjohtajavaltiona ja kiitoksia siitä, että olitte kanssamme. Hyvät kollegat, ehdotan, että menemme nyt eteenpäin esityslistalla. Haluaisin vain vielä palata kohtaan yksi, siis esityslistan hyväksyminen. Kuten sanoin, emme käsittele kohtaa 112, eli emme huomenna äänestä maantieliikenteen henkilöistä. Emme äänestä myöskään FEM-valiokunnan lausunnosta. Tämä oli saksalaisten ehdotus. Puhun tästä sitten, kun siitä keskustelemme. Kohta kaksi ehdotan, että hyväksyisimme pöytäkirjan viime vaalikauden lopulta 16. heinäkuuta ja 16. huhtikuuta pidetyistä kokouksista. Puheenjohtajan ilmoitukset kohta kolme. Kuten varmaankin olette huomanneet, ilmoitan, että tämä kokous välitetään webstreamin kautta internetissä. Se on siis suoraan internetin kautta nähtävissä. Ilmoitan myös, että jäsenille on jaettu kaksi tiedonantoa. Ensimmäinen koskee neuvoston, EPSCO-neuvoston epävirallista kokousta. Se järjestettiin Ruotsissa 8-9. heinäkuuta. Sitten tiedonanto koskien vuoden 2010 talousarviomenettelyä ja vuoden 2010 Aten ja korjaamme täydentävän talousarvion analyysit. Tämä viimeinen tiedonanto on olemassa englanniksi ja pian se on saatavilla myös muilla kielillä. Herra Serkas haluaa käyttää työjärjestyspuheenvuoron. Olkaa hyvä. Lamento muchos. Niin olen pahoillani, hyvä puheenjohtaja. Ymmärrän jos ymmärrän oikein, esityslistan hyväksymisen se merkitsee, että toimimme toisin kuin äh, mistä koordinaattorit sopivat 21. heinäkuuta. Minä en tuolloin ollut koordinaattoriin, mutta menettelyn mukaan äh, esityslista määrätään koordinaattorien kokouksessa ja mikäli äh, muutokset tehdään eikä äänestetä niin kuin piti, niin haluaisin, mistä syystä näin tehdään. Euh, Monsieur Horry, vous souhaitez intervenir aussi sur l'ordre du jour äh, Herra Ori, haluatteko tekin puuttua tähän asiaan? Halusin vain sanoa, että olen samaa mieltä siitä, että emme äänestä. Me olemme saaneet tiettyjä tietoja, jotka puheenjohtaja myös mainitsi mukaisesti ammattiyhdistykset ja komissio yrittävät neuvotella päästäkseen lopputulokseen uskon, että tarvitaan vielä vähän aikaa, joten minun mielestäni olisi hyvä hyväksyä puheenjohtajan ehdotus ottaen huomioon tämänhetkinen tilanne ja sitten katsotaan, mikä on lopullinen päätös ja mikä on sitten paras menettelytapa päästä ulos tästä varsin hankalasta tilanteesta. Merci. Euh, je comprends que c'est... Kiitoksia. Käsittääkseni nämä kaksi puheenvuoroa koskevat kohtaa seitsemän esityslistalla ja ehdotan, että käsittelemme ne sitten, kun pääsemme sinne asti. Esittelijä Bauer kylläkin ehdottaa, että käsittelisimme tätä kohtaa aikaisemmin. Minä en haluaisi käydä tätä keskustelua ilman komission ja neuvoston läsnäoloa heille ei ole tietenkään nyt ilmoitettu siitä, että heidän tämä asia käsiteltäisiin aikaisemmin, joten riippuen siitä, mihin aikaan neuvoston ja komission edustajat tulevat paikalle, ehdotan, että siihen asti seurataan normaali järjestöä, jos kohdan viisi käsittelyn jälkeen, siis budjetin jälkeen neuvosto ja komissio ovat paikalla, niin siinä tapauksessa voimme käsitellä ensin kohdan seitsemän, sitten kohdan kuusi ja näin voitte puhua aikaisemmin. Herra Tusas. Ναι κύριε Πρόεδρο, ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να αναφερθώ σε ό,τι αφορά την ημέρησια διάταξη. Kiitoksia. Minä halusin puhua esityslistasta. Esityslista hyväksytään. Se ei ole mikään pelkästään mikään muodollinen hyväksyntä. Siihen liittyy myös esityslistaan myös poliittinen sisältö ja se muotoillaan työjärjestyksen ja tämän valiokunnan jäsenten päätösten pohjalta. Eli jos halutaan jotain muuttaa, niin sitten on olemassa olevat menettelytavat, joita minun mielestäni pitäisi seurata. Täällä tänään ei ole komission eikä neuvoston edustajaa paikalla. En tiedä, eh, kuka ei niitä halunnut, heitä halunnut kutsua, mutta hänen pitäisi nyt kyllä eh, tässä myöntää vastuunsa. Haluaisin nyt keskeyttää teidän esityslista, josta sovittiin ja josta kaikkia jäseniä tiedotettiin, siis valiokunnan jäsenet saivat siitä tiedon, myös neuvoston ja komission edustajat saivat eh, tiedon tästä niin, tämän esityslistan mukaisesti kohdassa kuusi käsiteltäisiin tämä äh, femme valikunnassa oleva asia ja sitten sen jälkeen kohdassa seitsemän Bauerin asia koskien maantien liikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivia henkilöitä. Kaikkia äh, kokouksen osallistujia tiedotettiin tästä järjestyksestä. Kuitenkin tämän jälkeen Rova Bauer on pyytänyt, että kohdat 6 ja 7 käsiteltäisiin toisessa järjestyksessä. Voimme tehdä näin ainoastaan siinä tapauksessa, että neuvosto ja komissio voivat olla paikalla, koska se on niin tärkeää, että ne voivat olla paikalla. Joten uskonpa, että tästä asiasta ei ole syytä puhua sen enempää. Nyt siirrymme välittömästi kohtaan viisi. Sitten äh, riippuen siitä, ovatko kaikki äh, vieraat paikalla, voimme mahdollisesti vastata esittelijän toiveeseen kohdan seitsemän osalta. Kohta viisi. Komission äh, aiheena on siis talousarvio 2010, palkko kolme komissio ja esittelijänä Laszlo Surjan, jolle annan puheenvuoron välittömästi. Monsieur Ori, excusez-moi. Je vous donne la parole. Euh, Pyydän anteeksi, herra Ori. és véleményének én vagyok az előadója. Súlyán Jászó a költséget. Mutta minä olen esittelijä tätä varten. Herra Surjan on budjettivaliokunnan esittelijä, ja minun pitäisi käsitellä sitä. Olen todella pahoillani ja annan teille puheenvuoron esittelijänä. Igyekszem röviden összefoglalni. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Myös viime kaudella me aloitimme työt, mitä tulee budjettiin 2010. Nyt jatkamme ja on käyty useita kuulemisia, saatu tietoa vastuuvaliokunnalta e, eri kokoonpanoissa, joten uskon, että että voin nopeasti mennä ihan itse asiaan. Erityisesti tiedämme, että budjetin hyväksyy loppujen lopuksi budjettivaliokunta. Me olemme tällaisessa valmisteluvaiheessa ja me kerromme, mitkä ovat meidän prioriteettimme. Ja niistä teemme sitten konkreettisia tarkistuksia. Kokemus on osoittanut meille, että budjettivaliokunta viime vuosina useaan otteeseen ei ole kovinkaan paljon ottanut huomioon muiden valiokuntien lausuntoja. Uskon, että nyt tilanne on vähän parempi ja tiedän varmoista tietolähteistä, että valittu budjettivaliokunnan esittelijä on lukenut muiden valiokuntien lausunnot ja on valmis ottamaan osan näistä mielipiteistä huomioon eh, mietinnössään. Siksi mielestäni olisi hyvä yrittää etukäteen määritellä eh, yhteiset prioriteettimme, jotta voimme sitten saada mahdollisimman monia niistä toteutetuiksi. Kuitenkin meidän täytyy olla realisteja, koska emme voi olla kuin lapset, jotka haluavat eh, aina vaan lisää leluja ja sitten unohtavat kaikki perustelut niille pyynnöilleen, e, joita esittävät. Joten minä voisin ehdottaa joitakin ähm, asioita, jotka kunnia, jotka nyt kuvastavat minun toiveitani. Näissä tarkistuksissa on joitakin, joita voimme käydä läpi. Mm, ensimmäinen osa. tietenkin tämä kappale 1, kappale 3, ne ovat ihan ok. En tue tätä kappaletta 4, sen sijaan kappale 5, 6 ei, 7 kyllä. Minulla on pieni ongelma kohdasta kahdeksan, tämän Göntsen ehdotus, ja yhdeksässä meillä on myös pyyntö kummatkin koskevat mikrorahoitusvälinettä, josta meidän on keskusteltava tänään. Edustaja Gönz haluaa sanoa, että meidän hänelle ei sovi se, että me otamme nämä määrärahat Progress-ohjelmasta. Sen sijaan Youth sanoo, että meidän täytyy, Hughes sanoo, että meidän täytyy ottaa tämä käsittelyyn ja jos sopii, niin sitten voimme muuttaa myös progressohjelman budjettia. Tarkistus kahdeksan kieltäisi täysin keskustelun tästä asiasta. Me emme siis voi hyväksyä tarkistusta kahdeksan, vaan otamme tarkistuksen yhdeksän, Stephen Hughesin tarkistuksen, jossa tämä mahdollisuus jätetään auki. Minä en kannata tarkistusta kymmenen, mutta sen sijaan tarkistusta 11, jossa mainitaan pilottihanke. En vastusta tätä ajatusta noin periaatteena, mutta kokemus on meille osoittanut, että tähän mennessä meillä on ollut aina vain mahdollisuus saada kaksi pilottihanketta, nyt pyydämme neljää, joten on varsin epätodennäköistä, että budjettivaliokunta tukee kaikkia näitä neljää. Jos pyydämme aina vain lisää pilottihankkeita, niin sitten tämän hyväksyntä voi olla vaarassa, joten olemme samaa mieltä siitä, että meidän täytyy rajoittaa pilottihankkeiden määrää, joten sisällön kannalta kyllä tuen tätä pilottihanketta, mutta en voi hyväksyä sitä tarkistuksena, koska se ei kuitenkaan kävisi budjettivaliokunnalle. En myöskään tue edustaja Figereidon tarkistusta. Mitä tulee budjettiin, en halua nyt mennä sitä läpi yksityiskohtaisesti, koska me tulemme puhumaan siitä useamman otteen tavoitteeseen. Meillä on ehdotus sosiaalidemokraateilta. Tässä pyydetään lisärahoitusta Progress-ohjelmaan. Pyydetään 37 miljoonaa euroa myöskin mikrorahoitukseen. Mutta neuvoston ja komission kanssa on yhteisymmärrys siitä, että progress menee mikro, ohjelmasta rahoitusta menee mikrorahoitukseen. En usko, että nyt on oikein määritellä mitään tiettyä summaa. Me emme sitä nyt vielä tekemään, mutta jos on totta se, minkä olen kuullut, niin sitten voisin tehdä kompromissiehdotuksen. Eli sosiaalidemokraattiset kollegat haluaisivat, että meillä olisi ainakin yksi budjettikohta, että me pitäisi luoda budjettikohta, joka käsittelee tätä kysymystä. Minulle se ei käy minun mielestäni tällä hetkellä. Meidän pitäisi odottaa tällaisen linjan budjettikohdan luomista, joten se pitäisi tehdä lähitulevaisuudessa. Toinen ongelma liittyy pilottihankkeeseen ja autismiin. Se löytyy täältä useasta otteesta. Minun mielestäni tämä on hyvä ehdotus. tähän mennessä olemme saaneet kaksi pilottihanketta, neljä pilottihanketta voisi mennä läpi, mutta jos meillä on sitten kuusi, siis seitsemän pilottihanketta, niin äh, sitten äh, se voi olla vähän hankalaa, mutta puhutaan siitä nyt kuitenkin ja palataan asiaan sitten myöhemmin. Tässä noin vedonomaisesti se, mitä halusin sanoa. Odotan teidän puheenvuoroanne ja kompromissiehdotuksia. Merci, monsieur le rapporteur. Kiitoksia. Hyvää valmistelija. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että kun otetaan huomioon tämä hieman erikoinen vaalivuosinen, joudumme tarkastelemaan teidän tuonne hyvin nopeasti jo huomenna. Meidän pitää äänestää siitä, jotta meidän kantamme voidaan ottaa huomioon budjettivaliokunnassa. Siellä tarkistusten jättämisen määräaika on 9. syyskuuta. Nyt annan välittömästi puheenvuoron sitä pyytäneille. Rova Kinga Gunz ensimmäiseksi. Köszönöm szépen a, e, a szót. Két dolgot szeretnék mondani. Zöri Csaba. E- Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi kommenttia kosken Orin puheenvuoroa. Täällä on konkreettisia vaikeuksia, kun ajatellaan tätä mikrorahoitusehdotusta. Emme ole vielä sellaisessa vaiheessa, jossa voimme antaa hyväksyntämme. Suuret kiitokset näistä tekemistä ehdotuksista. Kollega Öörille siis sopii tällainen ad hoc budjettikohta niin, että varoja ei oteta Progress-ohjelmasta. Tarvitaan siis erillinen budjettikohta. Edelleen on erittäin tärkeää, että huomenna voimme äänestyksessä antaa hyväksyntämme 150 miljoonaa eurolla, vaikka komissio onkin tästä yhtä mieltä. Kyseessä olisi summa, joka liitettäisiin Euroopan investointipankilta saatuihin määrärahoihin ja muihin määrärahoihin. Voisimme siis tehdä suullisen tarkistuksen tästä asiasta ja näin ottaa tämän ehdotus mukaan. Toinen kohta, johon kollega Ööri puuttui, koskee auton äh, kuljettajia. Project Lähet. Koskee autisteja, joita koskee tämä pilottihanke. Pilottihankkeita voi olla vain rajallinen määrä ja olen oikein tyytyväinen siitä, että edustaja Öri periaatteessa tukee tätä ehdotusta ja kiitän siitä häntä. Merci pour le groupe euh, libéral, euh, Monsieur Vincenzo. Kiitoksia. Seuraavaksi muut puhujat. Nilan Kabroj. Vincenzo Jovin. Vincenzo Jovin ensin. Grazie, signor Presidente. Per quanto... riguarda... Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee tähän edustaja Orin lausuntoehdotukseen. Sitä voi tukea ja tämän valiokunnan pitäisi äänestää sen puolesta epäilyksettä. Mitä tulee ehdotuksiin, joita aiomme tehdä budjettivaliokunnalle erityisesti tässä kiinnitetään huomiota tämänhetkisen talouskriisiin, mitä se vaikuttaa kansalaisiin myöskin köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen teemavuosi ja se on linjassa komission ehdotuksen kanssa nostaa määrärahoja 9 prosentilla verrattuna äm, vuoteen 2009. Erityisesti äh, kiinnitetään huomiota sosiaalirahastoon, äh, ammatilliseen uudelleenkoulutukseen, työllisyyspolitiikkaan, jolla halutaan erityisesti vahvistaa Progress-ohjelman sosiaalista pilaria. Raurin ehdotukset 2, 3 ja 12 ovat sellaisia, että tämän valiokunnan tulisi niitä tukea. Sitten tarkistus kahdeksan, jonka on esittänyt edustaja Gönch ja tarkistus 11, joka tulee Kinga Gönciltä ja Hughesilta. Erityisesti tämä äh, tarkistus 11 on tärkeä, koska se liittyy autististen henkilöiden työllistämiseen ja minun, minä henkilökohtaisesti ja minun ryhmäni suuresti äh, olemme kiinnostuneita tästä asiasta. Mitä tulee budjettiin, niin tuemme esittelijän kantaa, mutta tarkistukset 60, 20, 21 ja 22, jotka sosiaalidemokraattinen ryhmä on ehdottanut, jotka liittyvät Progress-hankkeeseen, joka kiinnostaa Aldea myös hyvin paljon. Periaatteessa me kannatamme niitä, mutta tietenkin täytyy tarkistaa, löytyykö niille rahoituskatetta. Ja täytyy katsoa, mitä rajoja esittelijä haluaa tälle asettaa. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Rosilmer. Dobrý den, vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Já bych jenom velmi stručně. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Aivan lyhyesti haluaisin 40 kohtaan, eli Euroopan globalisaation rahastoon, ottaa esille suullisen tarkistuksen. Tällä budjettikaudella meillä on 500 miljoonaa euroa osoitettu tätä varten. Olemme kuitenkin kaikki tietoisia siitä, että varoja on käytetty varsin maltillisesti Tiedämme kuitenkin, tiedämme siis, että noin 10 prosenttia näistä rahoista on toistaiseksi käytetty, siis 50 miljoonaa. Mielestäni tämä viittaa siihen, että tämä rahasto on tarpeeton, joten haluamme tehdä suullisen tarkistuksen siitä, että EGRn varoja pienentäisiin puoleen. Kiitoksia sitten, herra Helmer. Madam Chairman, uh, thank you very much. And, um, uh, just... Puheenjohtaja, kiitoksia oikein paljon ja uusille kollegoillemme, jotka eivät ehkä ole tietoisia siitä. Minä olen Roger Helmä, olen brittikonservatiivi. Olen ehkä ainoa brittikonservatiivi täällä tänään. Haluan vain muistuttaa kollegoita, että minun puolueeni politiikka, minun puolueeni, joka mahdollisesti päätyy hallituksen ensi vuonna, on vetää pois maamme eurooppalaisesta sosiaali- ja työllisyyslainsäädännöstä. Tämän halusin vain ottaa esille. Minä halusin nyt osoittaa huolestuneisuuttani näistä pilottihankkeista. On hyvin vaikea kyseenalaistaa näitä. Ne ovat erittäin tärkeitä. Me haluamme kaikki työllisyyttä, haluamme olla ystävällisiä niille, joilla on autismia, vaikka ehkä muut vammaiset ovat sitä mieltä, että heitä syrjätään, koska olemme valinneet sieltä yhden tietyn ryhmän vammaisia henkilöitä. Mutta tosiseikka on se, että kaikki nämä äh, aiheet ovat yksittäin erittäin mielenkiintoisia ja kauniita, kuten äh, joulukuusen pallot. Me ripustamme ne joulukuuseen ja katsomme, kuinka kauniita ne ovat, mutta me unohdamme, että jos näitä äh, joulukuusen palloa laitetaan liian paljon kuuseen, niin kuusi saattaa kaatua takkaan ja syttyä tuleen. Joten Euroopan unionissa on 10 prosentin työttömyysaste ja meidän täytyy olla tietoisia siitä, miksi se näin korkea työttömyysaste on. Se liittyy maailmanlaajuiseen talouskriisiin, mutta niiden kymmenen vuoden ajan, jota minä olen ollut täällä parlamentissa, se on aina liittynyt myös siihen, että työmarkkinoita liikaa säännellään ja teollisuutta ja ihmisiä verotetaan liikaa. Ja ratkaisu näin, tähän asiaan ei ole se, että otetaan veronmaksajien rahoja, annetaan se virkamiehille ja pyydetään, että virkamiehet jakavat sitten sitten tämän lempihankkeisiinsa, vaan ratkaisu on se, että vähennetään sääntelyä ja verotusta. Minä olen sanonut useita asioita täällä valiokunnassa jo ennenkin. Tiedän, että en edisty tässä asiassa, mutta mielestäni joskus kollegoita pitäisi tästä muistuttaa. Kiitoksia sitten Figueredo ja Elisabeth Lin. Kiitos puheenjohtaja kolme lyhyttä huomautusta. Ensimmäinen niistä koskee tietysti sitä, että haluan puolustaa niitä ehdotuksia, joita olen tehnyt, niitä tarkistuksia, joita olen tehnyt, ottaen huomioon nykyinen tilanne ja sen raskat seuraukset sosiaalisella alueella. Uskon, että pitää vahvistaa rahoituspanotuksia ja kiinnittää muiden politiikan alojen huomiota siihen, että täytyy panostaa sosiaalisiin kysymyksiin ja etenkin sosiaalista osallisuutta edistäviin keinoihin, esimerkiksi laadukkaiden julkisten palvelujen tarjoaminen, tulojen oikeudenmukainen jakaminen ja saavutetun rikkauden oikeudenmukainen jakaminen arvon esittelijä minusta pitää tukea myöskin sitä pilottihanketta, jossa tilapäisistä työsuhteista pyritään pääsemään vakituisiin työsuhteisiin. Tämä ongelma vaikuttaa etenkin nuoriin ja naisiin. Joissakin maissa noin 20 prosenttia työvoimasta työskentelee jo epätyypillisissä tilapäisissä työsuhteissa – ja niinpä uskonkin, että meidän tarvitsisi luoda sellainen pilottihanke, joka pyrkisi parantamaan tätä tilannetta, siis luomaan sellaisia työpaikkoja nuorille, naisille, kaikille henkilöille, sellaisia työpaikkoja, joissa olisi myös asianmukaiset oikeudet työntekijöillä. On tarpeen taata niille ihmisille, jotka ovat tahtomattaan työttöminä siksi, että he eivät pysty järjestämään itselleen työtä sellaiset elinolot, jotka ovat ihmisarvoisia, eikä meidän pidä hyväksyä sitä, että he jäävät täysin vaille sosiaalista tukea, niin kuin nyt useissa paikoin tapahtuu. Köyhyys pahenee. Myös viralliset tilastot osoittavat, että meillä EU:ssa on yli 22 miljoonaa työtöntä ja vuoden loppuun mennessä luku voi olla 25, jopa 30 miljoonaa. Ja meidän täytyy ottaa tämä tilanne huomioon. Kiitoksia. Merci beaucoup. Euh, je lis la liste des... Kiitoksia. Luen seuraavat puhujat. Lynn, Madame Jean Lambert et Madame Elisabeth Morin. Est-ce que je peux clore la... Voinko päättää puhujalistan tähän? Ja sen jälkeen annan puheenvuoron komissiolle. Elisabeth Lin ja sitten Jean Lambert. Uh, yes, thank you. Uh, niin, kiitoksia. Selvennystä yhteen asiaan. Ymmärsin, että 6, 3, 20 tarkistusta sosiaalidemokraatit ehkä aikovat vetää sen pois. Uh, en tiedä, onko näin. Toivottavasti ei, koska minä haluaisin, että uh, syrjinnän vastaisuutta ja monimuotoisuutta jotta rahoitettaisiin lisää. Sitten täällä puhuttiin autismin pilottihankkeesta. Meillä on useita muitakin pilottihankkeita vammaisuudesta, mutta tiedetään varsin hyvin, että henkilöt, joilla on autismi, on hyvin vaikea päästä työmarkkinoille riippumatta työllisyysdirektiivistä, koska autismi on asia, jota meidän on kyllä käsiteltävä. Minun mielestäni meillä pitäisi olla budjettikohta tätä pilottihanketta varten. Kiitoksia. Jean Lambert, puis Kiitoksia Jean Lambert ja sitten Elisabeth Moran. Kiitos. Halusin kommentoida mikrorahoitusvälinettä. Kannatamme budjettikohdan avaamista sitä varten. Periaatteessa meillä olisi kyllä ongelmia sen suhteen, jos progressista otettaisiin varoja sillä meidän mielestämme progressiin pitäisi siis jotain enemmän. Mutta joka tapauksessa on hyvä, että on olemassa budjettikohta, josta voidaan sitten myöhemmin keskustella ja siitä paljonko siihen sijoitetaan. Komission ehdotus tässä mielessä on meidän mielestämme hyvä. Sitten pilottiprojekti. Toivoisimme, että esittelijä ottaisi kantaa tähän, sillä kenties tämän autismiasian kanssa voitaisiin edellä, edetä myös jollakin toisella tavalla, toisessa muodossa. Meidän mielestämme tätä pilottiprojektia tällaisenaan ei nyt pidä tukea. Kiitoksia Rova Moha. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin puuttua tähän 63-46 globalisaatiosopimusrahasto asiaan. Tämä perustettiin kahden kollegamme Äh, ansiosta, jotka eivät enää ole täällä ja niin Tämä toinen kollega, he ovat tässä valiokunnassa äh, saaneet asiaa kehittämään pitkälti. Komissio, valiokunta on ollut tästä yhtä mieltä. Uskon, että olemme saaneet kehitettyä tätä rahastoa niin, että se palvelee työntekijöitä. Olemme muuttaneet infrastruktuureja niin, että äh, työntekijät voivat saada uudelleen koulutusta. Nyt sosiaalisen kriisin syövereissä taas jälleen kerran ministerin kanssa keskustella. me näimme, että tarvitsemme toimia työntekijöiden tukemiseen heidän uudelleen kouluttamisekseen. On tärkeää, että, että tästä rahastosta tiedetään niin, että jäsenvaltiot voivat sitä hyödyntää. Siksi todella tuen tätä budjettikohtaa, jota tämä valiokunta on aina tukenut voimakkaasti juuri koskien tätä globalisaatiorahastoa. Kiitoksia. Kiitoksia. Ehdotan, että annamme puheenvuoron Rova Donnellylle. Hän on komission, komissiosta tullut johtaja ja olisi tärkeää juuri katsoa, mistä tulee rahoitus tälle mikrorahoitushankkeelle. Nyt se on progress budjettikohdasta ja se on herättänyt paljon reaktioita. Jos haluatte kommentoida, voitte tietenkin kommentoida muitakin keskustelussa esiin tulleita asioita. Tervetuloa. Thank you very much, Madam Chair, uh, and thank you for the opportunity to... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos, että pystyn nyt kommentoimaan jotakin asioita, jotka otettiin esille. Komissio on ehdottanut, että mikrorahoitukseen käytettäisiin varoja progressohjelmasta ohjelmasta 25 miljoonaa euroa vuodessa neljän vuoden ajan. Tästä tulisi siis 100 miljoonaa euroa. Komissio teki ehdotuksen siirtää varoja progressista tähän uuteen aloitteeseen suorana vastauksena nykyisen kriisiin, sillä mielestämme mikrorahoituksen helpottaminen parantaisi työpaikkansa kriisijohdosta menettäneiden ihmisten mahdollisuuksia pysyä mukana työmarkkinoilla ja perustaa esimerkiksi mikroyrityksiä työllistää itsensä. Olemme tietoisia toimielinten välisestä sopimuksesta ja siksi olemme toimineet tällä tavalla. Meistä tämä, tämä tapa oli siis todellakin sopivin tapa hoitaa tätä. Kaksi huomautusta ensinnäkin tekninen luonteeltaan. Progress-budjettikohdan kasvattaminen ja rahanottaminen liideristä mikrorahoitukseen on teknisesti hyvin monimutkaista. Ehdotuksemme on kaksiosainen. Yksi oli se, että progress-ohjelmaa sinänsä muokataan ja toinen oli se, että luodaan toinen budjettikohta käsittelemään mikrorahoitusta. Siis tekniseltä kannalta on helpompaa työskennellä erillisen budjettikohdan kanssa kuin kasvattaa progressin rahoitusta, jota sitten taas pitäisi alentaa ja jakaa uudelleen. Tämä on siis aivan tekninen kysymys ja siksi komissio on päättänyt ehdottaa, että siirretään uudelleen varoja progressista. Sitten pari aivan lyhyttä kommenttia EGRstä. Tietysti se on tällainen reservi, vararahasto ja reagoi hakemuksiin sitä mukaan, kun niitä jätetään – Uusi, uudet säädökset ovat vasta astuneet voimaan ja ottaen huomioon tämä uusi lainsäädäntötilanne ja nykyinen tilanne, uskomme, että 2010 vuonna varoille kyllä on kysyntää ja olisi ennen aikaista vetää sieltä rahoitusta pois. Sitten nämä pilottihankkeet. Valiokunta aivan oikein pyrkii tunnistamaan niitä toimia, joita pilottihankkeella tavoitellaan, mutta jälleen aivan tällainen käytännöllinen kysymys. 2010 vuonna tuomme tämän mikrorahoitusvälineen uutuutena lisäksi uuden globalisaatiorahaston aivan käytännölliseltä kannalta emme voi ihan mahdotonta määrää pilottihankkeita käsitellä, eikä ole mielestäni järkevää keskittyä useampaan kuin kahteen, mutta tietysti täällä päätetään, että montako niitä sitten tulee. Kiitoksia. On selkeää, että komissio valmistelee oman kantansa, mutta on tärkeää saada, miten perustellaan tämä linkitys Progress-ohjelmaan. Hyvä. Valmistelija, haluatteko vetää johtopäätelmät ja mihin suuntaan menevät mahdollisesti kompromissinne, joista voimme äänestää huomenna? Valmistelija, olkaa hyvä. Eh, Ensinnäkin Voisin sanoa Elisabetille, että 53 20 kohdassa on kaksi ehdotusta, yksi sosiaalidemokraattien ja yksi minun. Kumpikaan ei halua vetää sitä pois, katsotaan, että mikä menee läpi. Mitä tulee globalisaatiorahastoon, kaikki ovat oikeassa, kun sanovat, että he pelkäävät, että syntyy kiistaa näistä määrärahoista. Ja että jos niitä ei käytetä, niin sitten me saamme ensi kerralla paljon vähemmän. Äh, mutta tämänhetkinen sillä kriisillä ei, se on, se on ainutlaatuinen ja normeja on suu, muutettu. Joten minä uskon, että talouskriisi ja se kokemus, mitä meille on kertynyt tähän mennessä, osoittaa meille mitä haasteita edessämme vielä on erityisesti työmarkkinoilla. Olemme tehneet säännöistä yksinkertaisempia. Nyt on paljon helpompi päästä käsiksi näihin määrärahoihin, joten pyyntöjen määrä tulee lisääntymään. Ja minun mielestäni meidän täytyy siis nostaa tämän kohdan määrärahoja, jos on tarpeen, niin käytämme määrärahoja. Jos ei, niin pidämme ne varauksessa. Mutta meidän täytyy odottaa, mitä budjettivaliokunta sanoo, mutta minun mielestäni meidän kantamme on täysin kestävä, joten me todella vaadimme, että määrärahoja lisätään. Aikanaan eri virastot, kuten Bilbaon virasto tai Dublinin virasto, eh, niiltä vietiin määrärahoja, koska tarvittiin määrärahoja Galileon. Sitten me lupasimme, että me palautamme nämä määrärahat. Eh, kukaan ei sitä tässä ehdota, mutta minun mielestäni lupauksista on pidettävä kiinni, joten meidän täytyy auttaa näitä virastoja mielestäni. Euroopan unionin pitää pitää kiinni lupauksistaan, joten minä pitäisin tämän ehdotuksen yllä. Unohdin pyytää erästä asiaa. Viime vuonna me keskustelimme vuoden 2009 budjettimenettelystä. Karin Nyens teki kysymyksen budjettivaliokunnalle, mitä tulee sosiaaliseen vuoropuheluun. Mitä tulee siis työmarkkinaosapuolta? sitten ohjelmiin, joiden määrärahoja on vähennetty. Me emme saaneet sitä, sieltä vastausta. Ja nyt haluan kysyä uudelleen komissiolta, miksi näitä määrärahoja on vähennetty, koska juuri nykyisessä talouskriisissä työmarkkinaosapuolilla on erittäin tärkeä rooli. kriisin vaikutusten vähentämiseksi. No niin, sitten progress. Olen vakuuttunut siitä, että kaikki nämä määrärahat, joita käytetään rahoituskriisin vaikutusten lieventämiseksi, työllisyyden parantamiseksi ja niin poispäin. Kaikki ne määrärahat on hyvin käytetty, joten meidän täytyy puolustaa niitä. Me me kuitenkaan saa tehdä itsemme naurunalaiseksi. Meidän täytyy pysyä realisteina. On vaikea siis pyytää lisäystä määrärahoihin. Todennäköisesti eh, sitä ei tulla hyväksymään. Olen keskustellut budjettivaliokunnan esittelijän kanssa ja kun kerran tiedän, tämänhetkiset käytänteet, niin mielestäni sosiaalidemokraattien ehdotukset eivät ole kovinkaan realistisia. Sanon, että meidän täytyy odottaa, meidän täytyy odottaa keskustelua mikrorahoitusvälineestä ja sitten palaamme tähän kysymykseen. Olen myös komissiolta kuullut, että tekniseltä sitä näkökulmasta on parempi luoda tällainen ad hoc budjettikohta. Luodaan se, odotetaan pari kuukautta ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu. Sitten päätämme, mitä strategiaa seurata, äänestyksessä. Tavallaan siis edustaja Gönts on oikeassa. Hän sanoi, että ehdotus on tullut ajoissa, ei liian myöhään, mutta on ihan totta, että olemme jo kuuden kuukauden ajan käyneet neuvotteluja. Eli nyt on vaikea puhua tästä ehdotuksesta. Me keskityimme rajalliseen määrään pilottihankkeita, jotka haluamme ehdottomasti mukaan budjettiin. Kuitenkin ryhmänikin nimessä haluan sanoa, että minulle kyllä sopii se, jos ensi kerralla puhumme tästä pilottihankkeesta. Kiitoksia näistä päätelmistä ja selvityksestä. Tältä pohjalta äänestämme lausunnostanne huomenna. Kuten kokouksen alussa ilmoitin, ja jotta Edith Bauer olisi tyytyväinen ja kun komissio on tullut paikalle ja neuvosto on ilmoittanut, että joka tapauksessa jättävät tämän asian parlamentin viisauden varaan, niin ehdotan, että siirrymme välittömästi kohtaan seitsemän esityslistassamme. Se, sen aiheena on eh, jälleen kerran eli Powerin asia, joka koskee maantieliikenteen liiku- liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämistä. Ennen kuin annan puheenvuoroa esittelijällemme. Haluaisin todeta, että koordinaattorin kokouksessa heinäkuussa, siis koordinaattoreiden järjestäytymiskokouksessa sovittiin, että tämä asia otettaisiin käsittelyyn sellaisenaan ilman muutoksia ja että se esitettäisiin täysistunnolle mahdollisimman pian. Euroopan komissio komission jäsenen suulla on saattanut tiedoksemme, että asia haluttaisiin avata uudelleen ja tarkistaa, voidaanko komission ehdotuksen pohjalta laatia kompromisseja niin, että voitaisiin vastata parlamentin enemmistön huolenaiheisiin. Ottaen huomioon tämä komission halu avata asia ja se, että tämän valiokunnan jäsenillä ei viime kaudellakaan ollut mahdollisuutta keskustella uudelleen tästä asiasta täysistuntoäänestyksen jälkeen, niin ajattelin, että emme oikeastaan niinkään hyväksyisi komission ehdotusta, vaan että keskustelisimme tästä asiasta tänään ja esittelijä voi esitellä asian ja voimme keskustella sitä Ja sen jälkeen voimme pohtia, missä olosuhteissa voisimme antaa tälle mietinnölle jatkoa joko syyskuun kokouksessa tai sitten voisimme käsitellä tämän aivan toisella tavalla, mutta joka tapauksessa uskon, että valiokunnan kokonaisuudessaan on päätettävä, kuinka asiaa hoidetaan toivon, että vastasin nyt osittain myös herra Serkasin huolenaiheisiin ja pidemmittä puhetta on puheenvuorona Rova Bauerille. Köszönöm szépen, elnök asszony, és azt is köszönöm, hogy eh, egy kicsikét kedvezetnek. Kiitoksia myös siitä, että ähm, otitte huomioon pyyntöni esityslistan suhteen. Pyydän myös anteeksi kollegoita, mutta meidän kaikkien täytyy varmaan jossain vaiheessa mennä samanaikaisesti kahteen kokoukseen. Tässä on kyse erittäin mielenkiintoisesta aiheesta. 5. toukokuuta täysinto hylkäsi mietinnön, joten mietintö palautettiin valiokuntaan. Tässä on kyse siis direktiivistä maantieliikenteen sitten liikkuvissa lehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen. 23. maaliskuuta 2005 lähtien tämän direktiivin soveltamisalaa koskee myös maantieliikennettä. Ja tässä halutaan ratkaista ongelma, koska tämänhetkinen tilanne on nyt sitten se, että myös neuvostossa on vain hyvin vähän vastustusta, hyvin vähän varaumia, joten olemme pääsysemässä yhteisymmärrykseen tästä direktiivistä. Kyse on työajan järjestämisestä. Olen tehnyt yhteistyötä kollega Sarkasin kanssa ja eräiden muiden kollegojen kanssa Äh, olemme käyneet neuvotteluja komission ja neuvoston kanssa. Me tiedämme, kuinka vaikea tämä aihe on. Edustaja Sarkas ehkä muistaa yhdessä muiden kollegojen kanssa, että minä kannatin sitä, että tässä ähm, puhuttaisiin uusien jäsenvaltioiden kokemuksesta. Näissä maissa ei ole tasapainoa äh, työntekijöiden oikeuksien suhteen, ja siksi tämä on otettava huomioon. Me emme voi lähteä siitä, että itsenäinen ammatinharjoittaja on henkilö, joka ei pysty laisinkaan huolehtimaan itsestään. Tieturvallisuus taas on toinen erittäin tärkeä kysymys tässä direktiivissä direktiiviä laajennettiin myös yksityisiin äh, maantieliikenteen äh, harjoittajiin juuri tieliikenneturvallisuuden varmistamiseksi vuonna 2006 säädettiin työajasta. Tässä nyt puhutaan ainoastaan niiden henkilöiden työajasta, jotka esimerkiksi lastaavat tai toimivat tullissa. Tässä ehdotet, tämä siis lähetettiin vastuuvaliokuntaan, jonka piti tehdä uusi mietintö. Loppujen lopuksi neuvostossa pääsin yhteisymmärrykseen kierrykseen myös sosiaalidemokraattiset hallitukset tukivat konservatiivisia hallituksia. Haluaisin, että kollegat pohtisivat tätä asiaa, koska tämä on erittäin eh, tärkeää. Jos me palautamme tämän asian komissioon, niin eh, eh, mahdollisuutena voi olla, että komissio aloittaa 27 rikkomismenettelyä. Ei ole yhtään jäsenvaltiota, joka on laajentanut tätä direktiivin soveltamisalaa maantieliikenteen harjoittajiin. Tänään juuri ammattiyhdistykset kokoontuivat päättääkseen kannastaan ja päästäkseen yhteisymmärryksen neuvoston kanssa. Jos sovellamme tätä asetusta, niin emme voi muuttaa tätä. Joko voimme hylätä sen tai voimme hyväksyä sen sellaisena. Mitään muuta vaihtoehtoa meillä ei ole. Koska me emme pysty muuttamaan tätä ehdotusta, me nyt olemme tilanteessa, jonka takia ryhdytään 27 rikkomismenettelyyn, ja tätä, tämä ei voi olla kenenkään edun mukaista. Minä nyt pyytäisin, että kollegat pohtisivat tätä tilannetta. Ja pyytäisin myös, että koordinaattorit palaisivat tähän menettelyyn, miettisivät, mitä pitäisi toimia. Kysyn nyt todellakin kollegoilta, mitä meidän tulisi tehdä. Jos meillä olisi mahdollisuus ehkä muuttaa itse direktiiviä sillä tavoin, että kaikki voisivat sen hyväksyä, että siinä olisi kompromissi, että äh, maantieliikenteen harjoittajat, äh, ammattiyhdistykset ja komissio voisivat sitä tukea, niin tämä on eri asia. Mutta tässä meillä on nyt mietintö, jota ei voida muuttaa. Minä haluaisin mahdollisesti luoda uuden mietinnön, jolla, jonka avulla voimme saada aikaan uuden kompromissin. Tämä on ehdotukseni. Sitten, jos emme tekisi mitään, eli jos direktiivin soveltamisala laajentuisi myös yksityisiin maantieliikenteen harjoittajiin, niin sitten valvontakustannukset olisivat huomattavasti suuremmat kuin esimerkiksi äh, parlamentin kustannukset Brysselistä Strasbourgin äh, siirtymistä varten koko vuodelta. Siksipä minun mielestäni äh, meidän pitäisi uudelleen pohtia kantaamme. Merci madame la Je vous... Kiitoksia esittelijä. Kun otetaan huomioon tämä hieman erikoinen tilanne, jossa uudelleen otamme tämän asian käsiteltäväksi, niin ehdotan, että annamme puheenvuoron välittömästä komissiolle vastoin tapojamme. Uskon, että näin voimme vähän saada selkeyttä tähän keskusteluun. Näytti siltä, että tämä ehdotus ei sopi, mutta Euroopan parlamentin ehdotuksen kanssa yhtään haluaisin nyt saada selvitystä siihen, äh, kuinka komissio nyt onkin päinvastaista mieltä. Annan äh, puheenvuoronjohtaja Grillo Pasquarellille. Hän voi kertoa, millä tavalla komission ehdotusta voitaisiin nyt muuttaa. Olkaa hyvä. Madame la Présidente, avant de... Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kuin selvitään, mitä voitaisiin ehdotuksessa muuttaa, haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni koska en ole useinkaan käynyt tässä valiokunnassa. Haluaisin kertoa, miksi komissio on tämän ehdotuksen tehnyt. Puhun englantia, jos se teille sopii. Uh, the commission position. Komission kanta ja komission ehdotus ei ole epäsosiaalinen tai ideologinen. Se on ainoastaan käytännöllinen. Me haluamme saada aikaan tehokasta ja täytäntöön pantavaa eurooppalaista lainsäädäntöä. Direktiivi maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajasta on osa yleistä työaikadirektiiviä. Yleinen työaikadirektiivi ei koske itsenäisiä ammatinharjoittajia. Tämä ei ole koskaan aiheuttanut mitään ristiriitaa ehkä keskusteluja neuvostossa komission viimeisestä muutetusta ehdotuksesta. Kuitenkin kun on kyse liikkuvissa tehtävissä toimivista henkilöistä, niin tilanne on toinen, koska kun direktiivi hyväksyttiin 2006, maantieliikenteen itsenäiset ammatinharjoittajat jätettiin väliaikaisesti ulkopuolelle. Ja vuoteen 2009 mennessä komission piti tehdä ehdotus joko siitä, että itsenäiset ammattiherrattaiset ottaisiin mukaan tai jätettäisiin täysin ulkopuolelle. Joten ehdotus jättää itsenäiset ammattiharjoittajat ulkopuolelle oli täysin niiden vaihtoehtojen mukainen, jotka komissiolle annettiin, jotka lainsäätäjä komissiolle antoi 2002. Nyt päätimme ehdottaa itsenäisten ammatinharjoittajien ulkopuolelle jättämistä kahdesta syystä. Ensinnäkin lainsäädännön toteuttamiskelpoisuus ja tehokkuus. Ja toiseksi emme nähneet mitään selkeää syytä liittyen tieturvallisuuteen, joka olisi vaatinut itsenäisten ammatinharjoittajien mukaanottoa tähän Kuten edustaja Bauer sanoi vuodesta 2002, meillä on ollut erittäin tiukat säännöt ajoajasta ja lepoajoista. Ne koskevat kaikkia itsenäisiä ammatinharjoittajia ja muita työntekijöitä. Ne eivät ole ne ovat erittäin tiukkia. Niitä myös seurataan hyvin tiukasti, koska kaikissa rekoissa täytyy olla digitaalinen ajopiirturi se on väline, jota ei voida väärentää, joka todellakin kirjaa ylös kaikki ajoajat ja se pakottaa kuljettajat lepäämään, koska laite todellakin kirjaa ylös kaiken ajon. Tämä direktiivi kattaa 80-90 prosenttia liikkuvissa tehtävissä toimivista henkilöistä sekä itsenäistä ammatinharjoittajista ja muut. Ja me olemme varsin laajalti mielestämme kattaneet kaikkien työntekijöiden ajoajan ja työajan tässä, myöskin itsenäisten ammattinharjoittajien Liikenneturvallisuusargumenttia eivät tue tilastotiedot ja tutkimukset, joita olemme teettäneet ennen ehdotuksemme laatimista. Meillä on tilasto, tietokanta tieturvallisuudesta, käytimme tutkimustulosta, tutkimuksen teki riippumaton konsultti ETA, ja kaikki nämä tutkimukset osoittavat, että rekat ovat mukana vain 6 prosentissa tieliikenneonnettomuuksista. Mukana siis, eivät vastuussa, mukana näissä onnettomuuksissa. Ja väsymys on pääsyy ainoastaan 6 prosentissa näistä 6 prosentista onnettomuuksia. Eli enemmän vähemmän kuin 0,4 prosenttia kaikista onnettomuuksista johtuu väsymyksestä ja siksi työajan sääntely perustuen kuviteltuun tarpeeseen tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta on enemmän kuin mitä tarvitaan. Tutkimus osoittaa, että väsymys ei niinkään johdu työmäärästä, vaan vaarallisempaa on krooninen väsymys, joka lohtuu erilaisista ongelmista, esimerkiksi huono terveys, uniongelmat, lääkkeiden käyttö, tupakointi, useat elintavat, jotka vaikuttavat sekä itsenäisiin ammatinharjoihin että muihin työntekijöihin. Joten emme usko, että tällainen ylimääräinen sääntely maantieliikenteen työntekijöille todella parantaisi liikenneturvallisuutta. Meillä ei ole mitään syytä ajatella näin. Ja sitten vielä toinen syy, miksi olemme tehneet tämän ehdotuksen. Käytännössä on erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta, valvoa itsenäisten ammatinharjoittajien työaikaa. Me emme voi laittaa eh, näiden ihmisten toimistoihin eh, digitaalista ajopiirturia eh, valvoaksemme heidän työaikaansa. Jotta olisimme vakavasti otettavia, me emme voi luoda lainsäädäntöä, jota ei voida valvoa. Ja meidän on siis pantava täytäntöön sellaista lainsäädäntöä, joka on olemassa, ajoaika ja lepoaika lainsäädäntöä, ja se koskee kaikkia työntekijöitä. Ja lisäksi olemme tietoisia siitä, että meidän on yksinkertaistettava lainsäädäntöä. Emme saa aiheuttaa liikaa mm, hallinnointitaakkaa yrityksille. niin kutsutut väärät itsenäiset ammatinharjoittajat on huomioitava, kuten edustaja Bauer sanoi. Tämä teksti antaa jäsenvaltiolle myös mahdollisuuden soveltaa kansallista lainsäädäntöä itsenäisiin ammatinharjoittajiin. Nyt menen mahdollisuuksiin uudelleen harkita tätä asiaa. Olen erittäin kiitollinen siitä, mitä edustaja Bauer sanoi, jos ymmärsin oikein, minä en puhu Unkaria. Hän sanoi, että hän olisi valmis uudelleen harkitsemaan tätä, käydä laajempaa keskustelua tästä asiasta. ETF, eurooppalaisten kuljetustyöntekijöiden federaatio, järjestää tänään ja huomenna kokouksen tämän asian käsittelemiseksi. Olisi hyvin mielenkiintoista kuulla, mitä työmarkkinaosapuolet haluavat sanoa. Varmasti tämä valiokuntakin haluaa kuulla, mitä eurooppalaisten maantie- kuljetustyöntekijöiden liitto haluaa sanoa. Ja komissio on valmis tekemään rakentavaa yhteistyötä parlamentin kanssa, neuvoston kanssa, työmarkkinaosapuolten kanssa – ratkaisun löytämiseksi. Se, mikä meille on tärkeää, on ensinnäkin varmistaa, että lainsäätäjä hyväksyy lainsäädäntöä, jota voidaan panna täytäntöön, ja toiseksi, että meillä ei ole lainsäädäntöä, tai, tai, tai siis, että meillä on lainsäädäntöä, joka todella perustuu tieliikenneturvallisuuden parantamiseen ja joka ei aiheuta liikaa hallinnollista taakkaa yrityksille. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä johtaja. Luulen kuitenkin, että ette vastanneet kysymykseen, koska ettehän kertoneet, miten voidaan perustella tämän asian uudelleen avaaminen. Mitkä asiat johtavat? johtavat siihen, että konkreettisesti voidaan tämä asia avata uudelleen. Mainitsitte kyllä niitä tilastollisia tietoja turvallisuudesta, jotka antavat ymmärtää, että rekkakuljettajat ovat yli-ihmisiä, eivätkä heistä, eikä heistä ole minkäänlaista turvallisuusvaaraa maanteille, mutta ette myöskään erottaneet toisistaan palkansaajia kuljettajien ja itsenäisten kuljettajien välillä – Tekstissä kuitenkin nämä erotetaan toisistaan. Ovatko itsenäiset kuljettajat vielä enemmän yli-ihmisiä kuin muut? Haluan teille puhe- haluaisin antaa teille puheenvuoron aivan lyhyesti vielä uudelleen, että voisitte konkreettisesti sanoa, mistä on kysymys. Tämä parlamentti halusi pikemminkin uudelleen äänestää samalla tavalla, vaikka koska komissio toivoi, että tämän kuulla, että kuultua sidosryhmiä, joitakin asioita olisi pitänyt harkita uudelleen. Mitä nämä tällaiset suuntaviivat olisivat olleet? Onko teille jotenkin konkreettisia seikkoja, joiden valitessa voisitte ottaa huomioon parlamentin kannan, jossa ei voitu hyväksyä tätä yksittäisten kuljettajien asemaa? Les chauffeurs routiers ne sont pas des surhommes, ils sont des hommes. Rekkakuljettajat eivät ole mitään yli-ihmisiä, he ovat ihmisiä niin kuin muutkin, mutta he ovat ammattilaisia, joihin sovelletaan erityislainsäädäntöä. Niin, niin, mutta eihän me tällaisesta turvallisuuskysymyksestä sata vuotta keskustella. Vastatkaa konkreettisesti, millä perusteella avaatte tämän asian uudelleen, minkä ehdotusten pohjalta? Euh, madame, euh, la commission a fait sa proposition. Komissio on tehnyt ehdotuksessa. Parlamentin on nyt vahvistettava tai kumottava se äänestys, jonka se suoritti aikaisemmalla kaudella. Sanoin, että työmarkkinaosapuolet ovat keskustelemassa asiassa. Jos ymmärsin oikein, niin Rova Baueria ymmärsin, että hän on valmis käymään laajempaa keskustelua. Voin vahvistaa, että olemme valmiita kuuntelemaan ja olemme valmiita kuulemaan myös, mitä työmarkkinaosapuolet sanovat huomenna Toistan vielä. Komission kanta on se, että olemme avoimia ottamaan vastaan ratkaisuja, joita meillä ei tällä hetkellä ole. Tunnustan sen. Mutta sellaisia ratkaisuja, joissa säilytetään mahdollisuus soveltaa konkreettisesti tätä lainsäädäntöä ja joilla ei tuoda turhaa ylimääräistä lainsäädännöllistä kerrosta silloin, kun sitä ei tarvita ja kun sitä ei voida soveltaa. Kiitoksia. Euh, Kiitoksia. Nyt avaamme keskustelun jäsenten kanssa. Ensimmäinen puhujalistalla on herra Roger. Katsotaanpas ehkä otan ensin varjoesittelijät. Herra Serkas on täällä. Stefaniuksen sijalla annan hänelle puheenvuoron ensin. Sitten alderyhmästä minulla ei ole vielä varjoesittelijän nimeä. Rova Harkin, saatte vuoron seuraavaksi. Nyt herra Serkas. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a hablar en... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun nyt Steve Hughesin nimissä. Hän oli ryhmämme esittelijä tässä asiassa ja sosiaalidemokraattisessa valtuuskunnassa. Aloitimme tämän keskustelun teidän kommentillanne jonka mukaan käsittääkseni komission jäsen Spidla osoitti haluaa hakea kompromissia ja löytää uutta suuntaa. Mutta nyt juuri kuulimme komissiolta toista. No tietenkään komission jäsen Spidla ei ole täällä paikalla, mutta tämä on aika kauan kestänyt tämä peli. Onko tämä nyt työllisyyttä vai onko tämä liikennevalikunta? Tässä kuitenkin puheenjohtaja korjaa, että kyseessä on komission jäsen Tajani. No, siinä tapauksessa tilanne on vielä helpompi. Meille jatkuvasti sanotaan jotakin, jonka sitten todellisuudessa kielletään ja näin koitetaan vain voittaa aikaa. Luvataan keskustelun avauksia, joita ei sitten kuitenkaan tapahdu. Kuullaan työmarkkinaosapuolia. Juuri hetki sitten puhuin näiden kanssa ja he sanoivat, että minkäänlaista vuoropuhelua komission kanssa ei ole kosken tätä itsenäisten kuljettajien mukaan ottamista, joka on tämä keskeinen asia. Minun mielestäni tämä on jonkinlainen skandaali. komission edelleen sitä mieltä, että väsymyksellä ei ole mitään tekemistä maantieturvallisuuden kanssa. Käsittelemme tässä asiaa jossa vuodesta 2002 asti on vallinnut aivan päinvastainen konsensus. Toisin kuin mitä komission edustaja sanoi vuoden 2002 direktiivissä ähm, lukuun ottamatta Suomea ja Espanjaa, kaikki muut neuvostot, komissio ja Euroopan parlamentti päättivät, että mukaan otetaan itsenäiset kuljettajat terveys- ja turvallisuussyistä Kyseessä on kuljettajien ja kansalaistenkin terveys ja turvallisuus. Ja tänään olen aivan ällistynyt, että komissio kieltää äh, yhteyden olemassaolon äh, väsymyksen ja onnettomuuksien välillä. Samaan aikaan työaika direktiivissä itsenäiset työammattin harjoitteet eivät ole mukana äh, koska jotenkin on erilaisia nämä henkilöt, jotka ovat ratissa ja jotka ovat kotona. Tämä on yhä suurempi skandaali siksi, koska meillä ei ole mitään mahdollisuuksia tarkistaa, mitä itsenäiset ammattinharjoittajat tekevät kotonaan. Kuitenkin komissio tietää erittäin hyvin, että työaikaan ei oteta mukaan toimistoaikaa. Se on direktiivin ulkopuolella. Kun lasketaan ja arvioidaan kuljettajan väsymistä, siihen otetaan mukaan ainoastaan lastaaminen ja ajo-aika ei yrityksen hoitoaikaa, ei itsenäisen ammatinharjoittajan muuta hallinnollista aikaa. En halua käyttää tähän paljon aikaa, mutta uskon, että en usko, että komission kanssa on nyt alkamassa minkäänlainen rakentava keskustelu. Komissio teki tyhjäksi neuvoston, komission ja parlamentin välisen konsensuksen kieltämällä ja vaikuttamalla näin raskaasti kuljettajien turvallisuuteen ja terveyteen. Myös muut kansalaiset ovat näin vaarassa, koska kuljettajat voivat olla äärimmäisen väsyneitä. Kuten aina, alibia haetaan siitä, että tämä on noin sääntelyä, joka aiheuttaa paljon byrokratiaa. Kuitenkin itsenäisten kuljettajien mukaan ottaminen yksinkertaista byrokratiaa valtavasti. Juuri tämä erottelu itsenäisten ja näennäisesti itsenäisten kuljettajien eritteleminen johtaa loputtoman byrokratiaan. Sen sijaan, jos, jos kaikkien kuljettajiin sovelletaan samoja sääntöjä ja työaikoja, niin tilanne yksinkertaistuu. koska näin ei tarvitse Espanjassa tietää, onko joku, onko joku poli, puolalainen rekkakuljettaja, onko hän itsenäinen vai palkansaaja tai päinvastoin. Onko tässä sitten jotakin hallinnollisia vaikeuksia työajan kontrolloimiseksi? No onhan niitä myös työajoajan kontrolloimiseksi. Onhan niitä vaikeuksia muullakin, mutta kun jos, jos lainsäädäntö on vaikea soveltaa, niin ei se tarkoita, että sitä pitää, pitää tehdä. Sanokoot komissio, mitä sanoo, väsymys liittyy turvallisuuteen ja siinä ei ole mitään väliä sillä, onko kyseessä itsenäinen vai palkansaaja. Huomenna äänestämme tästä päätöksestä. Euroopan parlamentti on jo kolmen kertaan sanonut, että komission kanta on hylättävä. Meillä ei ole mitään muuta tässä mukana, kun pelataan vain ajalle. Tuomioistuimeen on vietävä ne, jotka eivät pidä kiinni eurooppalaisista säännöistä aux autres rapporteurs euh, fictifs et Kiitoksia. Seuraavaksi muut varjoesittelijät. Ensimmäisenä Marian Arkin. Thank you, Madam President. Um, kiitos puheenjohtaja. Tämä keskustelu on mielenkiintoista. Meille sanottiin, että me tuhlaamme tässä aikaamme, mutta en ole oikeastaan varma siitä, että kun lainsäädäntöä, nykyistä lainsäädäntöä katsotaan, etteikö siellä olisi jotakin turhaa ja minua kiinnostaisi enemmänkin se, että miten tämä nykyinen tilanne voidaan ratkaista ja miten voidaan löytää selkeä etenemistapa. Kerron pari omaa kommenttiani sekä viime huhtikuisen oman ryhmäni kannan. Täytyy todeta, että ryhmän kanta ei tosin ollut yhtenäinen. Aika kehys vaikuttaa nyt tässä keskeiseltä asialta – 2006 vuoden säädöksen ansiosta meillä nyt on olemassa työaikaa säätelevä säädös. Ja kuten komission herrasmies sanoi, niin meillä on ajopiirturi ja tätä lainsäädäntöä myöskin sovelletaan. Ja 80 prosenttia kaikesta työajasta on ajoaikaa. Tällaiset rajat on myös itsenäisille työntekijöille. Ja tässä kyseisessä direktiivissä siis suurelta osin säädellään tätä työ- ja ajoaikaa, tosin ei kaikilta osin. Uskoisin kyllä, että ajoaikaan, ajoajan suhteen löydämme kyllä ratkaisun. Sitten tieturvallisuuskysymys on hiukan hankalampi. Komissio mainitsi erityisesti tutkimuksen, joka tehtiin. Yksi kysymys, jonka haluaisin esittää, on, että kun sanottiin, että kuudessa prosentissa onnettomuuksista oli mukana rekkoja, mutta emme tiedä, että paljonko rekkoja ylipäänsä on tieliikenteessä, mikä on rekkojen osuus ajoneuvoista. Veikkaisin, että tuo osuus on suurempi kuin 6 prosenttia, mutta komissio varmasti tietää tämän. Olen lukenut muita tutkimuksia, joissa todetaan esimerkiksi Suomesta. Suomestahan täällä on jo puhuttu mutta siellä on todettu, että 16 prosenttia, anteeksi, neljännes onnettomuuksista, joissa oli mukana raskaan liikenteen ajoneuvoja, oli sellaisia, että niissä tämä raskaan ajoneuvon kuljettaja aiheutti onnettomuuden. Edellinen puhuja totesi, että ajalla ei ole mitään tekemistä tieturvallisuuden kanssa ja komissiokin sanoi näin. Komissio voi puhua omasta puolestaan, mutta minä ymmärsin tämän asian toisella tavalla. Jos tämä 561 direktiivi 2006 vuodelta ei toimi, niin sitten tarvitsemme parempaa lainsäädäntöä. Minä haluaisin tietää, että miten tämä käsillä oleva, suunnitteilla oleva lainsäädäntö parantaisi tilannetta. Kustannukset olisivat valtavat, lainsäädäntöä on mahdotonta panna täytäntöön teemme itsemme vain, itsestämme vain hölmön näköisiä monella tavalla, jos etenemme näin. Tiedän, että monet kuljettajat ja itsenäiset yrittäjät näkevät tämän jälleen yhtenä esimerkkinä ylisääntelystä ja tarpeettomasta lainsäädännöstä. Jos minulla olisi todisteet siitä, että tarvitsemme tätä, mutta niitä minulla ei ole, mutta jos nämä todisteet olisivat, niin silloin kyllä panostaisin tämän asian läpisaamiseen mutta niin kauan kuin meillä ei ole selkeitä todisteita, niin olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että meidän täytyy tehdä tästä asiasta uusi mietintö. Kiitoksia seuraavaksi vihreiden varjoesittelijä Emili Turunen. Finnish. Uh, thank you, Ms. Chair. I will speak in my native... Niin, se on suomenkielinen nimi, uh, mutta minä puhun nyt äidinkieltä nimittäin tanskaa. Potentiaalinen diskussion, fordi jag tror sådan set, at vi er meget uenige. En nyt haluaisi mennä tähän keskustelun substanssiin, koska näyttää siltä, että emme ole ollenkaan yhtä mieltä että turvallisuudesta, Katsotaan, mit, mitä tapahtuu itsenäiselle kuljettajille, jos hyväksymme tämän sääntelyn. Minusta on komission tyyli ja lähestymistapa ovat tärkeitä. Komissio näköjään on ohittaa kokonaan toukokuun täysistuntoäänestyksen. Minusta komission pitäisi noudattaa ja kunnioittaa meidän lähettämäämme merkkiä. Me hylkäsimme tämän ehdotuksen ja olemme erittäin yllättyneitä siitä, että minkäänlaista elettä ei komissio meille päin osoita. Olen myös aika ihmeissäni niin siitä, että mitä virallista vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kanssa käydä. Siksi haluan, meidän on korostettava asemaa, kantamme direktiivin on pysyttävä olta, oltava sellaisenaan ja itsenäisiä ei pidä sulkea pois. Äh, äh. Kiitoksia. Sitten muut puhujat. Teitä on 11, 11 puheenvuoropyyntö, 12 puheenvuoropyyntöä. Pyydän äh, aika tiiviitä puheenvuoroja. Rosi Helmer ensimmäisenä. Well, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen varsin äh, omituisessa ja hiukan äh, hankalassa tilanteessa, koska minä olen samaa mieltä Ison-Britannian äh, työväenpuolueen kanssa, äh, sen hallituksen kanssa, mikä ei ole kovinkaan yleistä. Äh, aikaisemmin puhui liiallista sääntelystä Euroopan unionissa. Ja tässä meillä on erinomainen esimerkki siitä. Kuten edustaja Harkin sanoi, me ehdotamme sitä, että luomme lisää säätelyä entisen lainsäädännön päälle, vaikka se on täysin turhaa ja haitallista. Ison-Britannian hallituksen näkemys on, että on erittäin vaikeaa soveltaa työaikadirektiiviä itsenäisiin ammatinharjoituksiin kuluttajiin. ja lisäksi on paljon muita säädöksiä, jotka valvovat heitä ja siksi se on täysin turhaa. En tiedä, haluaisiko herra Circus istua itsenäisen ammatinharjoittajan vieressä vi, sekuntikello kädessään muutaman viikon ajan? Tai haluaisiko joku komission edustaja istua sitten herra Sarkaksin vieressä sekuntikellon kanssa? Tiedän, että hän tekee hyvin paljon työtä ja hän ajaa hyvin paljon. Minä ajan varsin paljon, enkä ole varmaan työaikadirektiivin mukainen. Minun puolueessani vastustetaan työaikadirektiiviä yleisesti ja siksipä me haluaisimme vetäytyä eurooppalaisesta työllisyys- ja sosiaalilainsäädännöstä ja siksi vastustamme työaikadirektiivin laajentamista. Hyvä puheenjohtaja, voisi Voisimmeko kuulla vähän vähemmän turvallisuudesta? Me tiedämme, että turvallisuus tai me tiedämme, että työaikakysymys on vain pieni osa turvallisuutta. Tutkimus yhdistyneessä kuningaskunnassa on osoittanut, että ulkomaisista rekoista noin 50 prosentissa on suuria turvallisuusvikoja itse rekoissa. Jos me olemme todella vakavissamme tieturvallisuuden suhteen, niin meidän pitäisi puhua paljon enemmän ajoneuvojen mekaanisesta tilasta eikä valvoa enempää kuljettajia. Meidän ei pidä yrittää löytää uusia ratkaisuja. Meillä on yksinkertainen ratkaisu edessämme, nimittäin hyväksyä komission ehdotus. Kiitoksia valiokunnan puheenjohtajan valtuudet eivät ulotu ainakaan komission puheenvuoroihin ennenkään tässä kohtaa voi mitään valvoa nyt. Annan puheenvuoron Rova KW-Fahrer, der durch Europa Rekkakuski, joka ajaa pitkin poikin Eurooppaa. Onko hän sitten itsenäinen toimi, toimija näennäisesti itsenäinen yrittäjä vai työntekijä, sillä tätä kysymystä on hyvin vaikea valvoa, joten se on myös aika yhdentekevää, sillä kaikkia, kaikki nämä ryhmät tekevät samanlaista työtä ja niitä pitäisi myös kohdella samalla tavalla. Nyt tällainen kansallinen huomautus. Tiedämme, että jos Itävallassa sata kuljettajaa vuodessa kuolee siksi, että he nukahtavat rattiin, heidän joukossaan on paljon myös rekka, rekakuljettajia – ja tämä sata henkilöä on liikaa vuosittain ja siksi me emme voi yksinkertaisesti vain sivuuttaa tätä asiaa. Byrokratia-argumentti ja byrokratian purkaminen on kyllä mainitsemisen arvoinen asia, sillä jos meidän nyt ei tarvitse jakaa erikseen itsenäisiä ja työllistettyjä työntekijöitä tai kuljettajia, niin tietysti se helpottaa hallinnollisessa mielessä asiaa. Ja siksipä toivonkin, että kaikkia ryhmiä kohdellaan samalla tavalla. Ähm, monsieur Thomas Handel. Seuraavaksi Thomas Handel ja sitten Liisa Jaakonsaari. Vielen Dank, Frau Präsident. Kiitos puheenjohtaja. Nimi on siis Thomas Hendel, mutta nämä ääkirjaimet ovat vähän vaikeita monesti. No, minä olen saksalainen ammattiyhdistysmies ja haluan kiittää parlamenttia ja tätä valiokuntaa viime lainsäädäntökaudella tehdystä työstä siitä, että työaikadirektiiviä ei komission tarkoittamalla tavalla huononnettu, vaan pidettiin puolen, puolensa silloin. Komission edustaja kertoi täällä sosiaalisesta vuoropuhelusta, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta, mutta sitä on tapahtunut melko vähän, sillä ammattiyhdistyspuoli on selkeästi torjunut nämä komission ehdotukset, joten keskustelua ei paljon ole käyty. Sitten haluan mainita maani työtuomioistuimen kannan. Ja siellä sitten on otettu tai tutkittu tätä, että mitä eroa on olla itsenäinen tai näennäisesti itsenäinen kuljettaja. Se asian tilan selvittäminen on hyvin vaikeaa. Ja ei pidä asettaa jäsenvaltioille sellaista velvoitetta, että täytyisi selvittää tämä työsuhteen tyyppi. Jos se on joskus jopa mahdotonta, niin komission argumentit ovat aika kestämättömällä pohjalla. Tässä mielessä valiokunnan kanta sinänsä on paljon parempi mielestäni. Komission edustaja totesi, että yrittäjille ei pidä sysätä aina vain lisää maksuja. Minun mielestäni kyse on enemmänkin siitä, että emmekö nyt ole sysäämässä lisämaksuja työntekijöille, sillä jos työaika pitenee, niin myöskin terveysvaikutukset lisääntyvät ja tällaisessa ja nyt kun sata vuotta on tehty ammattiyhdistystyötä, ei voida tehdä sellaisia säädöksiä, jotka heikentäisivät työntekijöiden asemaa ja terveyttä. Mielestäni meillä on valtava vastuu siitä, että meidän ei pidä sallia työaikojen pidentämistä entisestään. Se ei ole hyväksi työntekijöiden terveydelle, eikä se loppujen lopuksi ole hyväksi myöskään kilpailukyvylle. Sillä jos itsenäiset kuljettajat jätetään direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, se johtaa kilpailun vääristymiseen. Kiinteässä palkkatyössä olevia kuljettajia kohtaan, sillä silloin työntekijät joutuvat muuttumaan näennäisen itsenäisiksi kuljettajiksi ja silloin hekin joutuvat kärsimään näistä heikennetyistä työoloista. Pyydän, että valiokunta edelleenkin vastustaa komission kantaa tässä asiassa. Kiitoksia. Meillä on edelleen 12 puhujaa. Päätän listan tähän ja kunnioituksesta kohdan kahdeksan viereitä kohtaan. Rajoitan puheajan valitettavasti kahteen minuuttiin puhujaa kohti. Pyydän anteeksi Rova Jaakon saarelta, joka, johon nyt ensimmäisenä tätä sääntöä sovelletaan. Sen jälkeen Elisabeth Liin. Rova saari. Joo, kiitoksia. Tässä asiassa on erittäin paljon väärinkäsityksiä ja sen takia voi olla hyvä, että nyt luovutaan äänestyksistä ja tässä otetaan aika lisää. Edellinen puhuja sanoi, että tämä voi vääristää kilpailua. Mä kysyn ihan rehellisesti sen, että kun uskon, että meistä kaikki olemme vaalikentillä puhuneet esimerkiksi pienistä yrityksistä, niin olisiko vaarallista se, että jos kerrankin kilpailukyky vääristyisi pienten yritysten eduksi? Mä vaan kysyn tätä, koska kannattaa ottaa myös tämä työllisyysnäkökulma ja ja pienten yritysten näkökulma. Ja mä perustelen tätä suomalaisella kokemuksella et sen takia, että meillä Suomessa 70 prosenttia kuljetusyrityksistä on yhden tai kahden ajoneuvoyrityksiä. Ja jos lisää sääntelyä tulee näille pienille yrityksille, joilla on jo nämä työ- ja lepoaikalainsäädäntö. Siis se on minusta yksi väärinkäsitys, kun täällä kauheasti puhutaan siitä, että työajat pitenisivät. Eihän se näin tämän direktiivin kautta tapahdu, näin olen ymmärtänyt. Ja jos nämä yhden ja kahden ajoneuvoyritykset saavat lisää sääntelyä, niin Suomessa on laskettu, että meidän logistiikkakustannukset nousisivat pohjoisen sijainnin ja harva-asutuksen vuoksi. Ne ovat jo nyt korkeammat kuin keskimäärin Euroopassa, mutta ne nousisivat siitä. Ja siksi siis tällaiset erilaiset näkökulmat täytyy ottaa huomioon. Ja minun kysymykseni on raportöörille se, että onko, onko oikeasti nyt kompromissin löytäminen enää mahdollista, sellaisen kompromissin, joka tyydyttäisi mahdollisimman monia, ja onko raportööri miettinyt mahdollisia kompromisseja, mikä se olisi hänen mielestään, koska, koska eh, tällaisen uuden näkökulman saaminen on erittäin tärkeää. Ymmärrän muutkin näkökulmat, mutta se, että me ikään kuin uusi parlamentti ei voisi muuttaa tätä, koska eh, aikaisempi on tehnyt tästä päätöksen, minusta se ei ole ihan kestävä, koska kaikkia asioita täytyy pystyä aina tarkastelemaan uudestaan, myös tätä. Kysymykseni siis on se, että onko mahdollista uuteen kompromissiin ja mikä se olisi. Ja voi olla, että tämä aikalisä nyt on hyvä tässä asiassa. Merci, Madame Elisabeth äh, Lin. Kiitoksia. Sitten Rova Elisabeth Lin ja sitten Rumsili. Rova Lin. Äh, niin, kiitoksia teille, jotka olitte täällä viime kaudella. Minähän silloin aina vastustin työaikadirektiiviä ja minun mielestäni ihmisillä pitäisi olla vapaa valinta vapaus valita, että kuinka paljon he tekevät työtä. Toisaalta, jos jollakulla on toisten ihmisten elämä käsissään, niin silloin tilanne on aivan toinen. Bussinkuljettajat, rekankuljettajat, heidän kohdallaan on tärkeää, että työaikaa säädellään. Minun mielestäni sillä ei ole kovinkaan paljon väliä, että onko henkilö itsenäinen ammatinharjoittaja vai työntekijä. Jos hän aiheuttaa onnettomuuden, niin joku saattaa kuolla tai vammautua. Täällä puhutaan siitä, että ajoaika-asetus, ajoaikalainsäädäntö vaikuttaa kattaa tämän, mutta jos tekee työtä, saat, pitkään saattaa olla väsynyt ja silloin äm, harkintakyky vaikeutuu. Täällä sanottiin, että MEPit ajavat hyvin paljon. Minä en ö, äh, aja ö, äh, enää Strasbourgin ö, äh, jälkeen. Tiedän, että olen liian väsynyt, että pystyisin ajamaan puolitoista tuntia lentokentältä kotiin. Ja ö, on tärkeää se, että otamme huomioon ö, muut ö, tienkäyttäjät ja nämä... Ö, näennäiset itsenäiset ammatinharjoittajat, monet eh, ryhtyvät sellaiseksi kiertääkseen eh, säädökset. Eh, jotkut sanovat, että työaikadirektiivi pitäisi poistaa kaikille liikkuville työntekijöille. Teidän argumenttini on se, että itsenäisiä ammattiharjoittajia ei tarvitse säädellä, kun taas muita työntekijöitä kyllä. Minä en ymmärrä ollenkaan teidän argumenttia, niin meidän täytyy olla johdonmukaisia. Joko kaikki ovat soveltavissa alassa mukana tai kaikki ovat sen ulkopuolella, kun on kerran kyse toisten ihmisten elämästä. Kuljettajat ajavat myös rajojen yli ja siksi on tärkeää, että tätä ei säädellä jäsenvaltioissa, vaan Euroopan laajuisesti. Kiitoksia Lisa Ronsoli ja Mathieu Gross. Olen pahoillani äänän nimen päin seiniä. Minun on opeteltava nämä uudelleen. Sì, grazie. Eh, cari colleghi... Kiitoksia, hyvät kollegat. Puhun aivan lyhyesti. Olen sitä mieltä, että meidän on jatkettava vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten, teollisuuden ja muiden eh, sidosryhmien kanssa – jotta voidaan löytää yhteinen kanta ja näin voidaan kompromissiin päästä. Lisäksi olen sitä mieltä, että on aina hyvä ahvata ovi vuoropuhelulle eikä sulkeutua, jotka eivät, se ei vie mihinkään. Näin ollen olen sitä mieltä, että tuen Rova Baueria niin, että laatisimme ehkä uuden ehdotuksen ja antaisimme hänelle lisäaikaa. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Mathieu Gross ja Ilda Figueredo. La présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Liikennevaliokunnassa olen työskennellyt työ- ja paikadirektiivin kanssa. Koko parlamentti ja myös komissio on pitänyt erittäin tärkeänä turvallisuutta tässä hänen niin, tietysti kun katsotaan näitä tunteja, niin tässähän puhutaan enimmäisestä 9 tuntia, päivä, tuntia päivässä, 56 tuntia viikossa, niin edelleen nämä ehdot, joita asettimme lepoajoille, ovat paljon tiukempia kuin työajoille. Siis komissio ja me olemme puhuneet turvallisuudesta, niin, turvallisuudesta, niin tuolta se juuri löytyy. Tiedämme, että jäsenvaltiot eivät pysty valvomaan edes kahta prosenttia työ- ja lepoajoista. Ja kun tiedämme jo nyt, että on täysin mahdotonta valvoa työaikaa, niin tässä on pikemminkin kyseessä uskottavuus eikä turvallisuus, niin kuin jossakin keskustelussa on, olen kuullut. Olen myös käynyt ja vuoropuhelua ammattiyhdistysten kanssa. Hekin ovat sitä mieltä, että tätä ei voida valvoa. Hekin etsivät ratkaisuja. Meidän on tiedettävä, mistä puhumme. Tässä puhutaan nyt kuljettajista, joilla on 3,5 tonnin rekkaallaan. Jos ajankin 3,4 tonnin rekkaa, niin minun minuun ei sovelleta tätä lainsäädäntöä. Jos haluamme todella parantaa turvallisuutta, meidän olisi avattava tämä keskustelu kaikille kuljettajille myös 3,5 tonnin alapuolella. Tätä ehdotimme myös aikaisemmilla vaalikaudella. Näin päästäisiin merkittävästi eteenpäin ja jos puhutaan turvallisuudesta, niin olisi myös puhuttava uudelleen tästä 3,5 tonnin rajasta. Sitä voidaan kyllä kaikissa maissa valvoa. Kiitoksia. E, Madame Figueredo. Kiitoksia Rova Figueredo ja sitten herra Cerno. Kiitos puheenjohtaja. Joo, vuonna 2002, kun puhuttiin voimassa olevasta direktiivistä, Käytiin samantyyppistä keskustelua. Komissio silloinkin argumentoi samoin kuin tänään. Itse olin tuolloin monen muiden kanssa sitä mieltä, että pitäisi säädellä kaikkien työntekijöiden työaikaa, mukaan lukien itsenäiset kuljettajat, jotta vältettäisiin sellainen tilanne, että erilaisten olosuhteiden kaksin- tai kolminkertaistuminen teillä estettäisiin siis tieturvallisuutta heikentävien seikkojen moninkertaistuminen vältettäisiin. Komissio silloin totesi, että tilanne voitaisiin ratkaista, mutta tarvittaisiin siirtymäaika. Ja niinpä siis vuoteen 2000 Yhdeksän asti on odotettu tätä direktiiviä. Ja vuonna 2009 siis piti alkaa soveltaa tätä työaikadirektiiviä kaikkiin kuljettajiin sekä itsenäisiin että työllistettyihin kuljettajiin. Ja nyt sitten käydään taas tätä keskustelua, mutta todellakin 2002 sanottiin, että 2009 olisi se vuosi josta alkaen direktiiviä sovellettaisiin kaikkiin kuljettajiin. Komissio ottaa nyt sitten takapakkia ja esittää uuden ehdotuksen, jolla sitten estettäisiin tämän direktiivin täysi voimaantulo. Ja loppujen lopuksi sitten palataan aikaisempaan tilanteeseen, joka siis piti olla jo ratkaistu tänä vuonna – jos nyt puhutaan siitä, että aletaan hakea kompromissimahdollisuuksia ja sitten komission edustaja tulee taas niiden samojen argumenttien kanssa, joita toukokuussa viimeksi kuulimme, eikä esitä minkäänlaista merkkiä siitä, että olisi avoin kompromissille, vaan pyrkii edelleenkin estämään tämän direktiivin soveltamisen kaikkiin kuljettajiin. Niin, lopetan kyllä aivan kohta puheenjohtaja. Sitten yötyö on vielä aivan asia erikseen. Uskon, että meillä on tässä valiokunnassa aivan selvä kanta tähän, nimittäin pitää kiinni parlamentin hyväksymästä kannasta toukokuussa. Hyväksytystä kannasta siis. Ja tietysti pitäisi muistella sitä vuotta 2002 tässä yhteydessä. No. Kiitoksia Milan Chavno ja sitten Sari Saja. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, na okraji uvádím, že mě mrzí, že naše frakce nedostala možnost vystoupit v rámci vystoupení stínových zpravodajů. Olen pahoillani siitä, että meillä ei ole ollut mahdollisuutta puuttua asian varjoesittelyn kautta, mutta jos nyt pohjaksi otetaan tämä direktiivi 2015, niin kanta on kyllä sopiva, mutta meidän olisi otettava huomioon työ, terveys ja turvallisuus, itsenäisten ammattiharjoittajien osalta heihin ei voida soveltaa tätä, koska he eivät ole työntekijöitä. Minun mielestäni maantieturvallisuusasia on jo ratkaistu kansallisella tasolla ja muilla Euroopan unionin asetuksilla. Tässä puitteissa, näissä puitteissa on muitakin sopimuksia olla. Meidän tavoitteena ne on saada vähemmän sääntelyä ja vähemmän hallinnoista taakkaa yrittäjille. Meidän on pyrittävä Meidän on... Nové zprávy. Est-ce que le, cabine allemande est... Mahtaako Saksan tulkkaus tässä toimia? Bon, très bien. Hyvä. De, de, euh, euh, euh, Voisitte yhdellä lauseella vetää yhteen. Uh, Tuen edustaja Bauerin ehdotusta luoda uusi mietintö. Merci. Euh, la parole est à madame Seuraavaksi Sari ja jota melkein Jean Lambert. On aivan äärimmäisen tärkeää jatkaa kompromissin etsintää, eikä tätä ehdotusta tule hylätä. Työaikojen valvonnasta on päästävä sääntelemään myöskin niissä valtioissa, joissa nyt ei ole kunnollista kuljettajien työajan valvontaa tämä pitkällä tähtäimellä tulee varmasti parantamaan tasapuolisen kilpailun edellytyksiä. Mutta on muistettava, että itsenäisiä yrittäjäkuljettajia ei tule sisällyttää tähän direktiiviin. Liikenneturvallisuuden kannalta näitä kaikkia kuljettajia koskevat enimmäisajoaika ja vähimmäislepoaikasäännökset ja myöskin kansallinen sääntely. Ja tämä on hyvin olennaista. Täällä on käytetty ehkä tarkoituksella sellaisia puheenvuoroja, joissa on väitetty, että ikään kuin minkäänlaista sääntelyä ei tällä hetkellä ajoaikojen suhteen olisi. Yhtä vähän kuin me pystymme pitämään huolta siitä, että mitä palkattu kuljettaja tekee omalla vapaa-ajallaan. Hänhän saattaa juhlia, katsoa televisiota, valvoa myöhään. Yhtä vähän me pystymme ulottamaan sitä sääntelyä yrittäjän muuhun työaikaan kuin siihen varsinaiseen ajoaikaan. Jokainen, joka tarttuu rattiin ja hänellä on takanaan monta tonnia kuormaa, hänellä täytyy olla oma vastuu siitä, että kuinka hän kokonaisuudessaan käyttää omaa aikaansa, oli se sitten työaikaa, varsinaista työaikaa, lepoaikaa tai vapaa-aikaa. Ja täällä viitattiin aiemmissa puheenvuoroissa tähän tutkimukseen, mikä on tehty Suomessa, ja sitä hivenen väärin siteerattiin, eli neljän vuoden aikana Suomessa oli 556 kuolemaa johtanutta onnettomuutta ja niissä kolme neljännestä syypää oli joku muu kuin raskas liikenne. Ja raskasta liikenteestä 12 prosenttia syynä oli itsenäinen yrittäjäkuljettaja ja niistä syistä ainoastaan 2-3 prosenttia aiheutui väsymyksestä. Yleensä syynä oli ylinopeutta, kännykkään puhumista, liukkautta, keliolosuhteita tai ajoneuvossa olevia ongelmia. Merci beaucoup, Madame Jean Lambert, puis Madame Kiitoksia Jean Lambert ja sitten eteenpäin. I want to... Kiitos puheenjohtaja. Haluan palata näihin menettelytapa kysymyksiin, en niinkään substanssiin. Minulla on kysymys siitä, että ovatko nämä nyt uudet käynnissä olevat neuvottelut sellaiset, että niissä käsitellään substanssia vai käsitelläänkö siitä, että parlamentti on hylännyt tämän esityksen ensimmäisessä käsittelyssä. Olen huolissani siitä, että pystymmekö nykyisen ehdotuksen pohjalta löytämään kompromissia, eikä komission tämänpäiväinen puheenvuoro yhtään hälvennä näitä epäilyksiä. Jos substanssiin saadaan muutoksia, muodollisten asiaa sisältöä käsittelevien keskustelujen johdosta, niin toivoisin, että komissio silloin tekisi uuden esityksen, johon me valiokuntana otamme kantaa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että olemme umpikujassa, enkä ole tänään nähnyt mitään merkkejä siitä, että tilanne olisi helpottamassa, varsinkin, varsinkin ottaen huomioon komission asenne. Jos saisimme uuden esityksen, niin sitten voisimme todella lähteä hakemaan kompromisseja tässä mutkikkaassa asiassa. Kiitoksia sitten Pascal Gruni ja Tussas. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä aika harvoin tuen työaikarajoituksia, mutta kun kyseessä on maantie, kuljetus, niin olen aivan toista mieltä, enkä ymmärrä, miksi itsenäiset kuljettajat pitäisi sulkea pois tästä työaikadirektiivistä. Jos puhutaan maantieturvallisuudesta, enkä halua tästä nyt avata keskustelua, koska tästä ovat kaikki puhuneet, niin haluaisin vain sanoa, että Ranskassa meillä on paljon vähemmän onnettomuuksia rekkojen kanssa viimeisten kymmenen vuoden aikana kun työaikaa on palkansaajien kohdalla säännelty hyvin. Ja tällä on toki suurin vaikutus onnettomuuksien määrään. Minua tässä kiusaa erityisesti kilpailun vääristyminen ja houkutus, että yritykset pyytäisivät työntekijöitään muuttumaan itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi ja näin ohittamaan direktiivisääntelyyn. Näin voi käydä kaikkialla ja sääntely on hyvin erilaista maasta riippuen. Me olemme läpikulkumaa, meillä on suuria kilpailuongelmia, joten tämä on ongelma. Mitä sitten tulee valvontaan? Ymmärrän kyllä, että on vaikeaa valvoa itsenäisiä ammattien harjoittajia ja heidän työaikaansa. Minulla on ammatti ammatillista kokemusta kuljetusalalta ja voin sanoa, että ainakin voitaisiin ajatella, että mikäli itse näisellä kuljettajalla on ainoastaan ajoaikaa eh, ajopirtorissa, niin niin ne voidaan pohtia, miten sellaista olisi purku on hoidettu. Ainakin vähimmäisajat voitaisiin tästä nähdä. En tiedä, kun, miksi direktiivi ei ole sovellettu maaliskuusta 2009, niin kuin sitä olisi pitänyt soveltaa.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 maatieliikenteen työntekijöille ja yhteydessä sitten äh, itsenäisen ammattinharjoittajiin, niin tämä äh, kaikki aiheuttaa tieliikenteen vaarantumista. Erittäin mielenkiinnolla kuuntelin komission edustajan puheenvuoroa. Hänen argumenttinsa ovat täysin turhia äh, ja perusteettomia. Kollega puhui ennen minua, esitti kysymyksen komissio oli sitoutunut tämän lainsäädännön täytäntöönpanemiseen vuoteen 2009 mennessä työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille. Ei ole oikein sanoa nyt, että aloitetaan alusta uusi menettely, uusi ehdotus, koska se mitä tähän mennessä on ollut, on ollut epäonnistunutta. Päinvastoin tämän tyyppinen ehdotus vain syventäisi ongelmia. Sillä olisi suuria haittavaikeuksia äh, kuljettajille ja kaikille niille, jotka tiellä liikkuvat. Tästä on hyötyä vain suurille yrityksille, jotka hyödyntävät näitä sääntöjä. Jos me haluamme toimenpiteitä, joista on hyötyä pienille äh, pk-yrityksille, niin sitten meidän on pohdittava tätä täysin uudella tavalla eri tasolla, katsoa voimmeko parantaa tilannetta. Nyt puhumme suurista maantieliikenteen harjoittajista ja tieturvallisuudesta. Joten meidän täytyy todellakin ottaa käyttöön toimenpiteitä. Huomenna meidän pitäisi äänestää mielestäni. Kiitoksia Sergio Cofferati ja Ori. Prima Kiitoksia aivan lyhyesti menettelystä. En oikein ymmärrä, miksi meidän pitäisi keskustella, kun mitään ei ole kuitenkaan muutettu sen jälkeen, kun parlamentti on äänestänyt. Mitään argumentteja ei ole tuotu täällä esille, jotka olisivat tuonne mukanaan uutuuksia. Sitten substanssista on tunnettua, että onnettomuuteen johtaneet seikat johtuvat kolmesta asiasta – ajoneuvon kunnosta, teiden kunnosta ja kuljettajien väsymyksestä. Kuljettajan väsymys riippuu sen, niin riippuu kuljettajan tekemistä työtunneista, riippumatta siitä, ovatko he palkansaajia vai itsenäisiä kuljettajia. En usko, että missään päin maailmaa on tällaista erittelyä tehty. Jos jonkinlainen sääntö otetaan käyttöön, sillä on kustannuksia, niin Mikäli sitä ei kaikkialla sovelleta, se aiheuttaa kaksikielteistä, erittäin kielteistä seurausta. Se, se, syri, se vääristää kilpailua ja, ja vahingoittaa henkilöiden tasa-arvoisuutta, koska jotkut voivat joihinkin sovelletaan sääntöjä, joita toihin, toisiin ei sovelleta. Jos, tämä saattaa johtaa siihen, että että täällä ruvetaan pikkuhiljaa muuttamaan ja loitetaan pääsäännöstä ja joudutaan tilanteisiin, jotka eivät vastaa alkuperäistä tilannetta. On minusta, minusta on myös omituista antaa jäsenvaltioille mahdollisuus tehdä poikkeuksia, jos argumentit ovat sellaisia, joita täällä on kuultu Haluaisin tietää, mikä jäsenvaltio ottaisi kontollen kustannuksia, jos se voi niiltä välttyä. Puhumme asiasta, joka koskee koko Euroopan aluetta. Kansallinen poikkeus tai mahdollisuus sellaiseen merkitsee koko Euroopan kieltämistä. joillekin taataan yhdelliset olosuhteet ja toisille toisenlaiset. Se johtaa sekä sosiaaliseen että taloudelliseen polkumyyntiin. Kiitoksia sitten Chava Ori. Pyysitte puheenvuoroja kauan sitten, olen pahoillani, en huomannut sitä aikaisemmin. Sitten herra Dieter Kor ennen esittelijä. Herra Ori. Én is természetesen azok közé tartozok, akik nem szívesen mennek. Minäkin Siis en minäkään haluaisi joutua kohtaamaan sellaista kuljettajaa, joka on ajanut 20 tuntia yhteen putkeen ja mahdollisesti tehnyt jotain muutakin siinä samalla, joten ajo aikaa on valvottava hyvin tarkkaan ajopiirturein. voidaan keskustella siitä, komission täytyy ryhtyä rikkomismenettelyyn 27 jäsenvaltiota vastaan, joten päädymme toimielimelliseen kriisiin. Neuvosto ja komissio ja parlamentti ovat luoneet, lainsäädäntö, komissio ja parlamentti ovat luoneet lainsäädäntöä, jota jäsenvaltiot eivät halua soveltaa. Nyt kysymys kuuluu, kannattaako meidän ajatella tämän tyyppistä lainsäädäntöä sitten. Meidän täytyy ajatella myös työntekijöitä, koska työntekijät eivät voi itsenäisesti päättää työaikansa järjestelyistä ja en mä saa luoda tässä epäselvyyksiä. Parlamentin on tehtävä päätös. Enemmistö on hiukan vaarassa. Meidän ei pitäisi jumittua näihin kantoihin. Meillä on esteitä. Ja toivoisimme, että komissio ja neuvosto parantaisivat ehdotustaan. Sitten viimeinen puhuja Dieter Koch. Herra Yrille haluaisin vielä sanoa, sanoin, että neuvosto jättää tämän asian parlamentin viisauden varaan, joten ei siinä ole varmaan mitään ongelmaa. Sitten viimeinen puhuja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kolme lyhyttä huomautusta. Tietysti kaikkien kuljettajien täytyy noudattaa säädettyjä työ- ja ajoaikoja ja niitä pitää myös valvoa. Toiseksi se, että rajoitetaan itsenäisen yrittäjän työaikaa on minusta väärin, jos jos halutaan kieltää esimerkiksi jättämästä tarjouksia tarjouskilpailun ajoajan jälkeen, niin e, ei siinä ole mitään järkeä. Sitten kolmanneksi, meidän täytyy olla johdonmukaisia. Täytyisi sanoa, että jokainen, joka on tehnyt kahdeksan tuntia töitä, ei saa sen jälkeen ajaa autoa. Kaikilta pitäisi kieltää se. Kiitoksia. Hyvä esittelijä. Voitteko vähän valaista kollegoitanne koskien sitä, minkälaista strategiaa ehdotatte, millaista millaiseen päätökseen voisimme tästä päätyä. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három rövid megjegyzést engedjen meg nekem. Minulla on kolme lyhyttä huomautusta. Se argumentti, jonka mukaan tieturvallisuus ratkaistaisiin tällä säädöksellä, on mielestäni väärin jo 2005 mainittiin tieturvallisuus. On selvää, että oli itsenäisten ammatinharjoittajien ongelma. Tai ajateltiin, että nämä itsenäiset ammatinharjoittajat saattaisivat lisätä vaaraa, mutta tässä on kyseessä yleinen ongelma. Minä ehdottaisin, että me eh, esimerkiksi käsittelisimme erikseen tämän ongelman. Ehkä tilaisimme tutkimuksen, tekisimme oma-aloiten mietinnön, mutta tämä on kuitenkin ongelma, jota pitäisi käsitellä. Mutta mielestäni oli oikein rajoittaa tätä ongelmaa ainoastaan tieturvallisuuteen. Itse, olisi luotava erillinen asiakirja näin näistä itsenäisistä kuljettajista. Sitten työajasta itsenäisten kuljettajien työaikaa ei voida säädellä, se on mahdotonta. Tarvitsemme valtavasti rahaa ja ponnistuksia, jotta voisimme valvoa itsenäisten kuljettajien työaikaa. Pyysitte kertomaan, millaisia ratkaisuehdotuksia minulla olisi. Haluaisin saada vielä vähän lisää aikaa niin, että voisin kuulla työmarkkinaosapuolia. Olemme jo järjestäneet tapaamisia. On aina hyvä kuulla muitakin, eikä vain väittää, että me olemme kaikkein fiksuimpia tekemään päätöksiä tässä asiassa. Uskon, että komissio ja neuvostokin ovat tätä pohtineet, olisi kuultava myös näitä muita osapuolia. Haluaisin että tämä asiakirja palautettaisiin koordinaattoreille, niin että koordinaattorit päättäisivät, laadimmeko uuden mietinnön vai äänestämmekö tästä. Olemme kuulleet henkilöitä, jotka haluaisivat tehdä uuden mietinnön, toiset ovat olleet sitä mieltä, että pitäisi äänestää tästä. Molemmat mahdollisuus, molemmilla mahdollisuuksilla on hyvät ja huonot puolensa. Siksi haluaisin pyytää, että te puheenjohtaja ja koordinaattorit teette päätöksen. Suuret kiitokset, hyvä esittelijä. Minä voisin tehdä ehkä hieman erilaisen ehdotuksen, jos nyt katson äh, työ, täysistunnon äh, pöytäkirjoja ja, ja sitä, kun meille lähetettiin tämä takaisin. Eh, se on nykyisen artiklan 56.3 perusteella, jonka perusteella voimme joka hyväksyä tämän tai esitellä eh, tai tehdä uuden eh, mietinnön. Kun nyt otan huomioon tämän keskustelun rikkaus, jota juuri kävimme, uskon, että kaikki näkökannat kyllä saatiin esille. Ehdottaisin, että seuraavassa valikunnan kokouksessamme, siis 29 syyskuuta äänestäisimme tästä mietinnöstä ja äänestyksen tuloskan perusteella mahdollisesti ehdotamme komission ehdotuksen hylkäämistä tai sitten äänestämme toisin tässä uudessa työllisyys- ja sosiaalisen valiokunnassa ja tässä tapauksessa koordinaattorit voivat päättää, kenen pitäisi laatia uusi mietintö. Voisimmeko toimia näin? Vastustaako joku tällaista menettelyä. Eli 29. syyskuuta äänestämme Bauerin mietinnöstä tällaisenaan. Jos vahvistamme Bauerin mietinnön, se tarkoittaa, että ehdotamme täysistunnolle sitä, että edelleenkin hylättäisiin komission ehdotus. Toinen vaihtoehto on se, että Bauerin mietintö hylätään ja tässä tapauksessa meidän olisi laadittava uusi mietintö. Voisimmeko jatkaa näin? Uskon, että näin me voimme tehdä. Näin teemme. Ehdotan, että kohta kuusi siirretään huomiseen. Meillä on täällä kutsuvieraita ja olen hyvin pahoillani viivästyksestä. Ymmärrätte varmasti, kuinka tärkeä keskustelua olemme käyneet. Herra Öri, halusitteko käyttää työjärjestyspuheenvuoron? Oui. Mm-hmm. Elnök asszony, az a probléma, hogy attól tartok, hogy eh, ugyanabban a helyzetbe kerülhetünk, mint... Puheenjohtaja, meillä on edelleen yksi ongelma en usko, että pääsemme eteenpäin. Tilanne ei tule muuttumaan. Uskon, että meidän olisi todella keskusteltava tästä asiasta koordinaattorin kokouksessa ja tehtävä päätös koordinaattorin keskuudessa. Näin olemme aina tehneet. Tämähän on oikeastaan perinne. Koordinaattorit päättävät. Ei heillä ole valtaa vahvistaa tai kumota valiokunnan kantaa. Toimimme siis niin kuin ehdot, ehdotin esittelijän luvalla. Pyydän todella anteeksi kutsuvierailta odottelua. Kiitän teitä siitä, että olette tulleet tänne ja pyydän niitä, jotka haluavat poistaa salista poistumaan hiljaisesti. Annan puheenvuoron välitet, välittömästi Ricardo Rodriguezille. Hän on hän on edustaa työelämän järjestöä, sitten Claude Manuel Triomphe en tiedä missä järjestyksessä olette ajatelleet eh, puhua. Kiitämme teitä tästä tutkimuksesta. Se koskee työn uusien muotojen vaikutuksia työelämän suhteisiin sekä työlainsäädännön kehitykseen Euroopan unionissa. Annan teille puheenvuoron välitettömästi. Puhukaa siinä järjestyksessä kuin haluatte. Kuuntelemme teitä tarkkaan. Eh, Voisinko pyytää vielä uudelleen kollegoita poistumaan hiljaisesti salista, mikäli he haluavat niin tehdä. In silent. Thank you. Monsieur Rodriguez ou Monsieur Triomphe. Thank you, Madam Chairman. Thank you very much. Uh, has... Kiitos puheenjohtaja. On todella suuri ilo tulla tänne teidän kokoukseen, missä on meillekin hyvin mielenkiintoista Osa kysymyksistä, joita täällä on käsitelty tänään, on hyvin mielenkiintoisia myös meidän tutkimuksemme kannalta. On hyvin vaikea kymmenessä minuutissa vetää yhteen vuosina 2007 ja 2008 tehtyä työtä, mutta yritämme kuitenkin parhaamme. Olemme pyrkineet päivittämään tutkimuksemme tuloksia, mukaan lukien viitteet ja tai siis ottamalla mukaan ajatuksia ja vaikutuksia nykyisestä kriisistä. Tämä kriisihän oikeastaan käynnistyi jo 2008 vuoden alussa. Ja saisinko seuraavan dian sitten? Se työ, jota teimme, oli periaatteessa tarjota yleiskatsaus tyypillisimmistä sopimusten piirteistä nykyisissä jäsenvaltioissa. Ja parlamentti pyysi, että vastaisimme joihinkin kysymyksiin, joita kohosi Euroopan komission vihreästä kirjasta, joka käsitteli työlainsäädännön modernisointia, jotta se vastaisi nykyajan haasteita Siis epätyypilliset työsuhteet ja niiden vaikutukset ovat esimerkkejä niistä kysymyksistä, joita tässä asiakirjassa käsittelimme. Tässä tutkimuksessa pyrimme myös analysoimaan näiden uuden tyyppisten työsuhteiden vaikutusta työhön, yksilöllisiin yksilöiden suhteisiin, mutta myös kollektiivisiin suhteisiin ja työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun. Analysoimme myös työmarkkinoiden kehitystä EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa ottaen huomioon uuden tyyppiset työsuhteet. Teimme myös kolme kansallista tapaustutkimusta, joissa tarkasteltiin erilaisia kansallisia todellisuuksia, erityisesti määräaikaisia sopimuksia, alihankintaa jota myös tässä kokouksessa käsiteltiin tänään, ja joustoturvaa. Hyvin, hyvin lyhyesti sitten tärkeimmät tulokset. Ensinnäkin löysimme hyvin paljon erila- erilaisia muotoja uuden tyyppisestä työstä, jopa enemmän kuin alun perin odotimme. Toisekseen tässä tutkimuksessa on hyvin paljon näitä eri tyyppisiä työmuotoja ja niistä kaikista kerrotaan tarkemmin tässä tutkimuksessa, joka teillä on käytettävissä, mutta erityisen paljon oli epätyypillisiä työsuhteita. Kolmanneksi havaitsimme, että nämä uuden tyyppiset työsuhteet ovat lisääntymässä. Myös oman arviomme ja analyysimme perusteella päädyttiin tähän samaan tulokseen, jonka myös komissio aikaisemmin oli havainnut. Edelleen totesimme, että nämä erityyppiset työsuhteet toimivat eri tavoin. Pyrimme jakamaan ne kolmeen pääluokkaan. Ensinnäkin epätyypilliset työsuhteet, Niitä ovat esimerkiksi tilapäistyö, osa-aikaistyö, määräaikaistyö, kaikenlainen tilapäistyyppinen työ. Ja tämän tyyppiset työsuhteet yleensä eroavat perustyösuhteista, siis vakituisesta työstä. Oma luokkansa. Sitten on se, mitä voitaisiin kutsua erityisiksi työsuhteeksi, jossa ei olla työllistettyinä, siis itsenäinen työ, ammatinharjoittajuus ja erilaiset tilapäistyön muodot yhdistettynä tähän esimerkiksi alihankinta ja urakointityö, jota monet yritykset harjoittavat. Ja kolmas pääluokka oli sitten muut työsuhdemuodot, esimerkiksi etätyö, oppisopimus, harjoittelut, työssäoppimissopimukset, hyvin paljon erityyppisiä työsuhteita. Ja osa niistä pidetään tyypillisinä työsuhteina joissakin maissa, mutta niitä kuitenkin säädellään joissakin maissa tai kohdellaan joissakin maissa ammatin harjoittamisessa tai ammatin harjoittamisena tai säätelemättöminä työsuhteina. Sitten vaikutus työlainsäädäntöön ja työmarkkinoihin. Ensinnäkin totesimme, että koko työsuhteen käsitettä täytyy miettiä uudestaan. Haluan muistuttaa teitä, että ILO on tehnyt vuonna 1998 suosituksen, joka 2006 vuonna hyväksyttiin. Suositus koskee työsuhteita ja suurin osa jäsenvaltiosta on sen hyväksynyt. Euroopan parlamentti on puolestaan kehottanut jäsenvaltioita panemaan täytäntöön tämän ilon suosituksen. Siinä todettiin, että uudet, uuden tyyppiset työsuhteet koostuvat erityyppisistä työsuhteista, epätyypillisistä työsuhteista, ja niitä on hyvin vaikea mitenkään etiketöidä tai luokitella. Uuden tyyppinen työ on no seikka, jolle on tyypillistä markkinoiden pirstaloituminen ja tämä on tilanne oikeastaan kaikissa jäsenvaltioissa. On kuitenkin selvää, että työlainsäädäntö ja sosiaaliturvajärjestelmät on luotu standardi työsuhteiden pohjalta, siis koko päiväinen pysyvä työsuhde. Tähän siis tämä järjestelmä perustuu ja Uudet työsuhteet ovat tähän nähden epätyypillisiä. Monissa työsuhteissa havaittiin myös useita epätyypillisten työsuhteiden piirteitä yhtä aikaa, esimerkiksi määräaikainen osa-aikatyö. Edelleen totesimme, että oli vaikea havaita mitään yhtenäisiä trendejä jäsenvaltioissa työehtosopimusten suhteen ja näiden työmarkkinamuutosten vaikutusten suhteen työehtosopimuksiin. Jokaisessa valtiossa on hyvin oman tyyppisensä työmarkkinat, mutta meidän nähdäksemme työehtosopimusten asema ja keskitetyn sopimuksen asema voi heikentyä näiden uuden tyyppisten epätyypillisten työsuhteiden vaikutuksesta verrattuna vanhaan kokoaikais, kokopäivätyöhön. Eurooppalaisella ja kansallisella tasolla pystytään hyvin monin tavoin toteuttamaan niin sanottua joustoturvaa. Ja eurooppalaisella tasolla on sopimuksia, joita työmarkkinaosapuolet ovat solmineet. Ja kaikki tämä tasoittaa tietä uuden tyyppisen työn toteuttamiselle. Ja lopuksi käsittelimme soft law instrumentteja, pehmeää lainsäädäntöä, jolla voitaisiin korvata perinteistä lainsäädäntöä. Totesimme, että työmarkkinoilla soft lawlla ei ole keskeistä asemaa, mutta on kehityskulkuja, kuten esimerkiksi yhteiskuntavastuukysymykset joissakin jäsenvaltioissa tai erilaiset sisäiset säännöstöt, jotka saavat yhä merkittävämmän painoarvon. We also were asked about the role of the flexicurity in the... Meiltä kysyttiin myös joustoturvan merkityksestä viime vuosina ja sen vaikutusta työlainsäädäntöön ja työmarkkinaosapuolten väliseen suhteisiin. Joustoturva itsessään ei ole mikään tavoite. Se on ennemminkin väline, jolla voidaan saavuttaa tavoite, eli saada lisää joustavuutta, lisää kilpailukykyä ja samanaikaisesti saada turvallisuutta, joka liittyy eurooppalaiseen sosiaalimalliin. On aivan selvää, että joustoturva on mukana yhdessä eurooppalaisen työllisyyssuuntaviivoista Lissabonin strategiassa ja siitä sovittiin vuoden 2007 lopussa eh, Euroopan neuvostossa Euroopan tasolla ja sitten eh, erilaisia joustoturvatoimenpiteitä eh, käytetään yhä enemmän. Ongelma on, ja tämä on ristiriitainen kysymys useissa jäsenvaltioissa – jos me kysymme työmarkkinaosapuolilta myös tutkijoilta. On totta, että joustoturvaperiaate kattaa kaiken, mutta suuri ongelma on se, miten panna oikein täytäntöön joustoturvan yhteisiä periaatteita. Tulimme siihen tulokseen, että jotta joustoturva voitaisiin todellakin toteuttaa käytännössä, sen täytäntöönpanosta pitäisi sopia työmarkkinaosapuolten kesken mm, ja sen vaikutuksia olisi valvottava. Joissain maissa on keskusteltu siitä, millaisia riippumattomia elimiä voitaisiin käyttää valvontaan e, ja miten voitaisiin saada aikaan tasapainoinen joustoturvan täytäntöönpano. joustoturvan täytäntöön panon tasapainottaminen niin on erittäin tärkeää. Jos jotkut jäsenvaltiot eivät toteuta joustoturvan yhteisiä periaatteita tasapainoisella tavalla, jotkut jäsenvaltiot käyttävät joustoturvatoimenpiteitä alibina, mutta ne ovat enemmän kiinnostuneita joustavuudesta. Ja joustoturva lähestymistapaa olisi toteutettava kansallisista lähtökohdista lähteen. Kulttuurillinen ympäristö on erilainen Tanskassa esimerkiksi kuin Etelä-Euroopassa tai jossain Itä-Euroopassa. Viimeinen asia on se, että jotta joustoturva toimenpiteitä voitaisiin panna täytäntöön, erityisesti sen turva toimenpiteitä olisi tärkeää lisätä julkisia menoja kun on kyse työpaikasta toiseen siirtymisessä, siirtymisestä. Tämä on tärkeä osa joustoturvaa. On hyvin vaikea nähdä, miten jäsenvaltiot voivat toteuttaa tätä ja laajentaa kansallisia budjetteja tässä tämänhetkisessä kriisissä. Miten nyt voidaan toteuttaa uusia työturvatoimenpiteitä. Marque conclusive euh, de notre étude. Euh, deux, deux points principaux. Vain muutama yleinen huomio tähän tutkimukseen. Missä ovat suurimmat ongelmat, jotka löytyvät tästä suuresta tutkimuksesta? No, voitaisiin tehdä yhteenveto. Niitä olisi neljä. Ähm, mutta vaikka äh, muutosta on erilaisissa työsuhteissa, usein tavoit- tasa-arvon tavoitte ei ole varmistettuna uudisissa työsuhteissa. Sanon tämän toisinpäin. Tänä päivänä de facto jos ei de jure, on olemassa epätasa-arvoa. Tämä ei ollut kovinkaan tärkeää siinä vaiheessa, kun uuden tyyppisiä työsuhteita ei kovinkaan paljon käytetty, mutta niiden lisääntyminen nostaa esiin tämän tasa-arvokysymyksen. Jos katsotaan työturvallisuutta ja terveyttä, voidaan huomata, että sitä ei noudateta riittävästi, mutta erityisesti tämä koskee erilaista sosiaaliturvaa. Sosiaaliturvan alalla on suuria epätasa-arvoisuuksia, erityisesti nykykriisin aikana. Pääsy työterveyshuollon pariin ja mahdollisuus saada uudelleen koulutusta, siirtyä työpaikasta toiseen. Tällainen tuki jakautuu hyvin epätasa-arvoisesti. Monet henkilöt, jotka menettävät työpaikkansa, luovat uuden työpaikan, eivät voi saada tällaista siirtymävaiheen avustusta ja usein he jäävät sitten työmarkkinoiden ulkopuolelle. Toiseksi on selvää, että tällaisten työntekijöiden osallistuminen ammattiyhdistyksiin on hyvin vähäistä eikä kovinkaan tasaista. Monet ihmiset eivät yksinkertaisesti vain voi hyödyntää työehtosopimuksia tai käydä keskustelua erilaisissa foorumeissa näistä asioista. Tämä ei riipu pelkästään työmarkkinoiden järjestäytymisestä. Joillakin henkilöillä ei vain kerta kaikkien ole ketään, joka heitä edustaa. Ja lopuksi muutamia ehdotuksia. On selvää, että jäsenvaltiot viime vuosina keskittyvät huomattavasti siihen työolosuhteiden muuttamiseen. Ihmiset puhuivat työn laadusta, mutta itse asiassa sitä ei ollut useissa jäsenvaltioissa ja tämä oli yksi tärkeä tekijä. Työn laatua ei ole ja tämä löytyy useista kohdista meidän raporttiamme. Ja lopuksi ehdotukset. Ensimmäinen ehdotuksemme on se, että joitakin lainsäädäntöpuitteita uudistettaisiin. Esimerkiksi Euroopassa on lainsäädäntöä liittyen joukkoirtisanomisiin ja sen tarkoitus oli suojella työntekijöitä, jos yritykset lopettavat toimivansa. Mutta se vaikuttaa ihmisten oikeuksiin saada pysyvä työpaikka määräaikaisen työsuhteen jälkeen. Ja sellaiset ihmiset, joilla on määräaikainen työsuhde, heillä ei ole tällaista suojaa. Mitä tällaisille ihmisille tapahtuu, jos on tällaisia siirtymävaiheita? Ja toiseksi, meidän täytyy uudelleen järjestellä työmarkkinaosapuolten välinen osapuoli, työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu työpaikoilla, alueellisesti, kansallisesti, jotta erilaiset työntekijäryhmät voisivat osallistua siihen, sellaiset, jotka eivät tällä hetkellä siihen pysty osallistumaan. Ja lopuksi viimeinen ehdotus. Kiinnitämme huomionne siihen, että tällä hetkellä on tapahtumassa suuria muutoksia itsenäisten ammatinharjoittajien parissa ja samantyyppisissä työsuhteissa ei ole mikään sivuseikka se, että yhä useammat työntekijät, joilla on monimutkainen työsuhde, jossa työnantajia on enemmän kuin yksi, de facto työnantaja, de jure työnantaja. Jos me katso tällaisia kolmikanta työsuhteita ja moninapaisia työsuhteita, niin emme pääse eteenpäin. On hyvin paljon erityisiä työsuhdemuotoja. De la précédente commission est jugé utile que vous représentiez à la nouvelle commission. Euh, Kiitoksia tästä esityksestä. Tämä raportti on todella arvokas. Siinä on paljon hyviä ehdotuksia. Ja tästä nähdään myöskin että työmarkkinoihin liittyvää lainsäädäntöä on todella paljon ja sitä myöskin on syytä uudistaa ja käsitellä. Ja nyt avaan keskustelun. Ensin Sarkas ja sitten Schröter. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, eh, realmente he seguido con... Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin erittäin tarkkaavaisena näiden kahden vieraamme puhetta Jos olisi mahdollista saada tämä asiakirja myös ranskaksi tai espanjaksi, niin aina parempi, mutta joka tapauksessa tutkimus on hyvin tärkeä. Haluaisin kysyä seuraavaa. Tämä asiakirja antaa todisteita siitä, että meillä on ongelma ja me tarvitsemme ratkaisuja me tarvitaan uudenlaisia lainsäädäntövälineitä, jotta tämän ongelman kimppuun voidaan käydä. Uusi työmarkkinatodellisuus ei kohtaa työlainsäädännön lähtökohtia enää. Euroopan työmarkkinalainsäädännössä on määriteltävä uudestaan perusoikeudet myös näille uuden tyyppisille työntekijöille. Ja haluaisinkin, että vastaisitte siihen kysymykseen, mitä mahdollisuutta meillä täällä parlamentissa oikeudellinen perusta huomioon ottaen on tehdä toimenpiteitä tällä alueella. Lissabonin sopimus, perusoikeuskirja ja niin edelleen. Tuleeko näistä meille parlamentissa jotakin helpotuksia, joiden avulla pystymme käsittelemään näitä asioita paremmin. Emmehän halua, että Euroopassa jatkossa on niitä työntekijöitä, joilla on oikeuksia, niitä, joilla ei ole. Schröter sitten Morin. Paljon kiitoksia. Niin, minä haluaisin äh, hiukan saman tyyppistä asiaa puhua kuin kollega Serkas. Ensimmäinen kysymykseni eh, liittyy näihin eri työsuhteiden muotoihin, joita olette tutkineet, koska me saimme tutkimuksen vasta nyt, niin emme voineet tätä niin tarkkaan tarkastella, onko, tarkastelitteko ainoastaan sellaisia työsuhteen muotoja, jossa työntekijät ovat riippuvaisia, vai katsoitteko myös sellaisia työsuhdemuotoja, joissa työntekijät eivät sopimuksen mukaisesti välttämättä ole riippuvaisia työnantajasta, mutta de facto ovat sitä kuitenkin. On paljon puhuttu siitä, että on paljon työntekijöitä, jotka ovat tällaisessa välitilassa. Tämänpäiväinen keskustelu on sen osoittanut jälleen kerran. Ja toinen Toinen kysymykseni on aivan toisenlainen. Tämä liittyy asiaan, jota ette maininnut yhteenvedossanne, nimittäin sosiaaliturva sellaisille työntekijöille, joilla on useita työsopimuksia tai jotka ovat tällaisessa kolmikantatyösuhteessa. Mm, millaista sosiaaliturvaa eh, voimme kehittää, eh, miten voimme varmistaa, että heillä voi olla samanlainen sosiaaliturva tällaisessa työsuhteessa kuin tavallisessa koko aikaisessa työsuhteessa, jos he esimerkiksi tekevät työtä useissa työsuhteissa, useissa ammateissa, rajat ylittävästi. Oletteko te ehkä tehneet tästä asiasta johtopäätöksiä tai onko teillä ehdotuksia? Kiitoksia. Sitten Rova Morin ja sitten Thomas Mann. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on oikein kiinnostava tutkimus. Haluaisin puuttua kolmeen asiaan. Ensinnäkin olen yhtä mieltä Alejandro Serkasen kanssa, kun hän sanoi, että tätä on verrat, tätä on tutkittava sillä silmällä, että katsotaan mitä reikiä siinä on. Viime vuonna pohdimme komission tekstiä työaikadirektiivistä ja haemme, näemme hyvin, että porsaanreikien täyttämistä voidaan nopeuttaa, kunhan ne tunnistetaan. Tämän tyyppisen tutkimuksen kautta juuri voimme näitä porsaanreikiä löytää. Edelleen haluaisin esittää kysymyksen koskien sitä, kuinka työnantajaryhmittymiä kohdellaan. Tämä, tämä on tällainen uusi työnantamisen muoto, joka on seurausta näistä vastakkainasetteluista. Edelleen olen sitä mieltä, että on olemassa aloja, joissa voimme toimia kiihdyttäjänä. Tarkoitan erityisesti elinikäistä oppimista ja uuden tekniikan hyödyntämistä. Sosiaalisen vuoropuhelun foorumeilla ja näiden tekniikoiden kautta voidaan kiihdyttää ja antaa uusia ulottuvuuksia ja lisää tehokkuutta omasta mielestäni kuin perinteisiä teitä käyttäen ei ole kuitenkaan nähtävä pelkkiä kielteisiä puolia. Porsareikiä kyllä on ja on vielä uusia muotoja, joita emme ole vielä tunnistaneet, mutta on myös mahdollisia kiihdyttimiä uuden tekniikan käyttöä, jonka kautta voidaan tukea näitä uusia työllistämisen muotoja. Kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur Thomas Mann. Kiitoksia sitten Thomas Mann. Merci, madame la présidente. <clears throat> Ich, uh... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kysyä joustoturvasta. Tässä hän ajatellaan, että joustoturvassa on kaksi asiaa, nimittäin joustavuus työmarkkinoille ja turva siitä, että ihmiset voivat kokea olevansa haluttuja työntekijöitä ja saada turvaa työmarkkinoilla. Tästä on syytelty, että no se on tällainen, tällainen näennäisturva, jotta saadaan pidettyä työntekijät rauhallisina. Joustoturva kysymyksessä totesitte, että asia ei vielä ole lyönyt itseään läpi työmarkkinaosapuolilla. Mistä se oikein mahtaa johtua? Onko kyse siitä, että ei haluta tällaista rauhoittavaa lääkettä jaella joka puolelle vai siitä, että ei ole tehty tarpeeksi töitä asian e, edistämiseksi? Puhuitte siis sekä tästä joustosta että turvasta, mutta, mutta eihän voida todeta, että no se joustoturva nyt oli sellainen trendi ja nyt meillä ei sitä enää ole. Miten me voisimme oikein pitää sen hengissä? Sehän pitäisi nyt vasta toden teolla saada mukaan eurooppalaiseen työmarkkinavuoropuheluun ja Minua kiinnostaisi, että mitä mahdollisuuksia te näette asian edistämiseksi. Kiitoksia. Haluaako joku muu kollega vielä käyttää puheenvuoron? Edustaja Hendel. Danke, Kiitos. Nyt se nimikin meni oikein. Jatkan tästä, mihin edellinen puhuja lopetti ja otan esille asian, jota tämänkin valiokunnan ehkä pitäisi käsitellä – Yksi työmarkkinaongelmista on vuokratyö. Siitä on kyllä jonkinlaisia säädöksiä ja myös tämä parlamentti on niitä käsitellyt, mutta tiedän, että monissa maissa vuokratyön, vuokratyötä koskeva lainsäädäntö on helpo, heikompaa kuin monissa maissa. Se on heikompaa kuin mitä eurooppalainen lainsäädäntö mahdollistaisi. Väitän, että vuokratyöntekijät ovat juuri niitä, joihin tämä talouskriisi kaikista kovimmin iskee. Ja on vaara, että he myös menettävät pätevyyttään Siksi pyydänkin, että tämä valiokunnan puheenjohtajisto ottaisi tämän asian käsittelyyn. Miten me täällä valiokunnassa voisimme nykyistä tarkemmin tarkastella vuokratyötä ja sulkea näitä aukkoja, joita epätyypilliset työsuhteet tällä alueella aiheuttavat. Miten voisimme säädellä vuokratyötä paremmin? Kiitoksia. Ehdotan, että kutsuvieraamme vetävät tämän keskustelun nyt yhteen. Saimme viisi minuuttia lisää aikaa, joten pyydän, että pidätte tästä ajamääräistä kiinni. Näyttää siltä, että näihin asioihin voidaan vielä palata. Erityisesti silloin, kun nimitetään, nimitetään uusi komission jäsen. Ehkä haluatte nyt puhua toisessa järjestyksessä, olkaa hyvä vastaan ensimmäiseen osaan kysymyksiä ja kollegani jatkaa siitä aivan lyhyesti. Ensimmäinen konkreettinen kysymys. Kyllä, monet jäsenvaltiot keskustelevat tällä hetkellä itsenäisistä ammatinharjoittajista yhtäältä ja palkansaajista toisaalta ja, ja valinnat eivät mene saamaan suuntaan aina. Jotkut maat ovat ottaneet käyttöön tai ovat ottamassa käyttöön kolmannen kategorian Esimerkiksi Espanjassa on tämä autonomisten työntekijöiden itsenäisten ammattien harjoittajien kategoria. Luxemburgissa sitä on kieltäydytty. Ongelma on joka tapauksessa yhä akuutimpi kaikissa jäsenvaltioissa. Ja tällä hetkellä ei ole olemassa mitään eurooppalaista yhtenäistä määritelmää käsittele työntekijä. Uh, chose que vous avez abordé, la question... No sitten asia, jota käsittelitte koskien tätä työnantajien ryhmittymiä. Tämä aihe oikeastaan liity tutkimuksemme. Se liittyy vain joihinkin valtioihin, kuten Ranskaan ja Belgiaan. Tätä ilmiötä ei ole nähtävissä laajemmin Euroopassa ja siksi emme ottaneet sitä mukaan päätelmiimme Toki tunnustamme, että, sille, että tämä ilmiö on olemassa joissakin jäsenvaltioissa. Minulla ei kuitenkaan tähän tämän tyydyttävämpää vastausta. Sitten kolmas kysymys ja sen jälkeen annankin kollegani jatkaa. Se koskee tätä oikeudellista toimivaltuutta. Tähän voidaan vastata usealla tavalla – kyllä terveys ja terve, työturvallisuus ja terveyskysymykset antavat meille oikeusperustan, jonka kautta voidaan saada jonkinlaista tasa-arvoista kohtelua ja suojaa aikaan. Tämä on yksi mahdollinen tapa. Toinen tapa oli implisiittisenä mukana puheessani. Se merkitsee, että tarkastetaan olemassa olevaa lainsäädäntöä kollektiivisten irtisanomisten tapaan. Näin voitaisiin ottaa huomioon uudet työmuodot. Olemme paljon varovaisempia sosiaaliturvan osalta. Kuten tiedätte, sosiaaliturvan osalta oikeusperusta on paljon heikompi. Olemme panneet ongelman merkille, mutta ei meillä ole juurikaan ratkaisuja tarjota Euroopan tasolle. Nyt ainakin kollegani jatkaa vastaamalla muihin kysymyksiin. Muy brevemente, enlazando con los... Aivan lyhyesti sosiaaliturvasta haluaisin jatkaa. Edustajat, varmasti, edustajat ovat varmasti oikeassa. Sosiaaliturva asiat, eh, kun ajatellaan uusien työmuotojen ja työsopimusten harmonisointia, on vielä aivan kesken. Se on teknisesti erittäin monimutkainen. Mainitsitte eh, ongelman, joka liittyy sosiaaliturvan eh, ja eläkkeiden siirtämiseen maasta toiseen. Tämä on erittäin monimutkainen kysymys liittyvät tähän lähetetyön työntekijöiden direktiivin soveltamiseen. Sitten joustoturvasta. Siihen liittyy varmasti useita elementtejä, niin kuin tekin sen määrittelitte. Lähestymistapa on yksinkertainen ongelma tulee täytäntöönpanosta. Ja tämä on erittäin ristiriitaista kaikissa jäsenvaltioissa. Kukaan ei tänä päivänä kiistä sitä, että joustoturva on, on lähestymistapa, joka on virallisesti EU-ssa hyväksytty, jota on Lissabonin jälkeen jo sovellettukin, mutta mitään toista yleis eurooppalaista ehdotusta koordinaatiotyöllisyyspolitiikassa ei olekaan. Täytäntöpano on tässä se kompastuskivi. Mainitsin joitakin esimerkkejä olemme havainneet, että kun pyritään toteuttamaan neljää yhteistä joustoturvan periaatetta, onhan nähty, että jossakin jäsenvaltiossa on tehty merkittäviä muutoksia, tuotu jousta ja tuotu turvaa. Yksi mahdollisuus olisi sopia siitä, että täytäntöönpano olisi tasapainoista ja sitä seurattaisiin kaksitahoisista järjestelmistä niin, että seuranta olisi täysin sopivaa tavoitteiden kanssa. Esimerkiksi nykykriisin aikana tällaiseen tasapainoon, josta ne tullaan välillä ei aina päästä. Eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet ovat tehneet paljon työtä tämän asian suhteen. He ovat antaneet kantansa ja he ovat olleet pitkälti yhtä mieltä joustoturvan muodosta ja, ja olet aina huolissaan tästä joustavasta täytäntöpanosta. Euroopan unionin nykydynamiikki liittyy tuottavuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseen yrityksessä. Kysymyksessä on eurooppalaisen mallin vahvistaminen, jonka kautta turvallisuus voidaan taata myös tällaisena aikoina. Lopuksi perusoikeuksista. Tutkimme Lissabonin sopimuksen oikeusperustaa parlamentilta. Tätä meiltä ei siis pyydetty, mutta sen sijaan havaitsimme, että perusoikeuskäsite tai työllisiin, näihin perusoikeuksiin tai työ, työoikeuksiin liittyy perustavanlaatua olevia ongelmia, niitä on hyväksytty kansainvälisissä järjestöissä. Kuitenkin nämä core labor rights on ollut pikemminkin vähimmäisratkaisu maaperään jonka pohjalle joitakin perustavanlaatua olevia työoikeuksia voidaan saada aikaan Euroopassa. Haimme, mikä tämä maaperä voisi olla, ja löysimme viisi elementtiä, jotka saattaisivat ainakin tukea EUn säännöstön mukaan tällaisia oikeuksia. Ensinnäkin sopimusoikeudet, toisekseen työmarkkinoihin liittyvät oikeudet, esimerkiksi joustoturvan täytäntöpanoon liittyvät oikeudet. Tämä liittyy job to job transitions seikkaan koulusta työhön, työpaikan vaihtotilanteisiin ja niin edelleen. Kolmannekseen sosiaaliturvaoikeudet, neljännekseen oikeudet, joiden kautta omia oikeuksia voi todella hyödyntää. Ja viides elementti koski siinä kollektiivisia oikeuksia osallistumisen yhdistymisoikeutta. Näihin kategorioihin liittyy kansallisella tasolla ensin erilaisia lähestymistapoja. Näiden pohjalta voitaisiin hakea sellainen pohja, jonka pohjalta parlamentti voisi ryhtyä aloitteisiin. Kiitoksia. Ensimmäisessä valiokuntien koko, valiokuntamme kokouksessa olikin hyvä voida käsitellä tällaista tutkimusta. Nyt olemme saaneet kokouksemme päätöksen.